So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat, tervetuloa. tänne ympäristövaliokunnan kokoukseen. Tämä on vain maanantai-iltapäivällä tällä kertaa, mutta meillä on useita te aiheita. Tervetuloa kaikille, jotka ovat ajoissa ja varmaankin täällä paikat vielä täyttyvät iltapäivän kuluessa. Teillä on esityslista edessänne, jollei ole vastalauseita, niin se hyväksytään näin. Puheenjohtajan tiedotuksia minulla ei ole, paitsi että muutamia kieliä ei tulkata, e, Viroa, Le, Latviaa, Maltaa ja Sloveniaa. Muita kieliä tulkataan. Sitten esityslistan kohta numero kolme. Suullinen kysymys luonnonkatastrofien ja ihmisten aiheuttamien katastrofien ehkäisystä. Tämä on kysymys, jonka João Ferreira on muotoillut ja viime kerralla emme ehtineet sitä hyväksyä. Nyt on lienee yhteisymmärrys saatu tekstistä tämän suullisen kysymyksen muodosta, joka esitetään täysistunnossa – Onko huomautuksia tästä tekstistä, joka on jaettu? Se hyväksytään siis näin tässä muodossa ja tämä kysymys viedään täysistuntoon. Ja, 2000, ja tässä on kysymys siitä, mitä 2009 vuoden jälkeen on tapahtunut. John Ferreira, olkaa hyvä. Sim, obrigado. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan vain haluaisin muistuttaa, kun otetaan huomioon tämä tapa, millä tämä keskustelu tästä kysymyksestä käytiin. Ja tämähän viivästyi venyttyi verrattuna alkuperäiseen aikatauluun, jolloin tämä piti käsitellä täysistunnossa. Tästä keskusteltiin koordinaattoreiden kokouksessa ensin ja siellä ö, mietittiin, olisiko tätä voitu käsitellä jo helmikuun täysistunnossa ehdotin, että tässä nyt ponnisteltaisiin kaikin tavan ja koordinaattorit olivat yhtä mieltä kanssa, niin ponnisteltaisiin siis, että jo seuraavassa täysistunnossa maaliskuussa voitaisiin käsitellä tätä kysymystä niin, että tämä, tätä ei lykättäisi enää pitemmälle. Toivottavasti tässä nyt todella voidaan ponnistella nyt kovasti niin, että tästä voidaan keskustella seuraavassa maaliskuun täysistunnossa. Ja. Olen allekirjoittanut kirjeen parlamentin puhemiehelle, että haluaisimme mielellämme tämän kysymyksen seuraavaan täysistuntoon. Toivottavasti se mahtuu esityslistalle. Sehän kokoushan on ensi viikolla. Yritämme parhaamme. Hienoa. Sitten me siirrymme kohtaan neljä esityslistalla. Tämä on Corinne Lepagein mietintö direktiivin 2001 muuttamisesta siltä osin, kun on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten kasvien viljelyä tai kieltää se alueellaan. Mehän tiedämme tämän komission ehdotuksen ja me osallisina tähän lainsäädäntömenettelyyn. Käsittelemme tämän. Corin Lepas on työstänyt mietinnön ja annan hänelle puheenvuoron. Ole hyvä. Monsieur le Président. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minulla on ilo ja rankka työ myös esitellä teille oma mietintöni tästä ehdotuksesta, jonka komissio on meille esittänyt, eli että jätettäisiin jäsenvaltiolle mahdollisuus kieltää GMO-viljely omilla alueillaan. Ja tässä siis mennään pitemmälle kuin neuvoston kielto kieltää näitä. No, tänään ei kuskustella GMO-viljelystä sinällään, Tämän täytyy olla selvä, vaan kysymys on sellaista keskustelusta, kysymyksestä, jonka komissio on meille esittänyt onko välttämätöntä vaiko ei sallia jäsenvaltioille, jotka haluavat kieltää GMO-viljelyn omilla alueillaan. Siis tämä on se kysymys, voidaanko tämä lupa antaa jäsenvaltioille. Ei tässä ole kysymys siitä, vastustetaanko vai puoletaanko GMOita sinällään. Toiseksikaan myöskään tässä ei kyseenalaisteta yhteisö, yhteisön GMO-arviointijärjestelmää, vaan kysymys on siitä, että jäsenvaltiot voivat omien kansallisten tietojen pohjalta vielä täydentää näitä yhteisötason arviointeja. No minkä vuoksi sitten komissio on tämän tekstin esittänyt? Muistuttaisin teille, että puheenjohtaja Barroso ah, heti vaalikampanjastansa lähtien, jos nyt näin voi sanoa, on todennut, että hän haluaisi antaa jäsenvaltiolle tämän mahdollisuuden. Monet jäsenvaltiot ovatkin kieltäneet GMO-viljelyn alueellaan. No, tänä vuonna ainakin seitsemän jäsenvaltiota on asettanut turvalausekkeita niiden GMOiden osalta, joille viljelylupa on annettu. Tämän lisäksi Euroopan kansalaiset enemmistöllä ja yhä suuremmalla enemmistöllä vastustavat GMOta. Kenties myös sen takia, että kansalaiset eivät luota näihin esitettyihin arviointeihin. Tämä oli ensimmäinen syy tälle tekstille. Ja toinen liittyy ö, kaksi 2008 direktiivistä, jos se olisi pantu asianmukaisesti ja täysin täytäntöön, niin en usko, että komissio olisi meille edes esittänyt tätä kysymystä, jonka se on esittänyt. Mutta eh, tässä riskiarviointien osalta on ollut pitkä kiista ja eh, elintarviketurvallisuusviraston työ on hyvinkin epäiltyä. Ja ympäristöneuvosto joulukuussa 2008 yksimielisesti, <laughs> yksimielisesti ei tämä ole niinkään tavallista, Ranskan puheenjohtajuuskauden lopussa pyysi elintarviketurvallisuusvirastolta ter- tiettyjä toimia, ajatellen esimerkiksi esteellisyyttä, arviointimalleja ja niin edelleen. Ja tähän päivään mennessä näitä vaatimuksia ei ole tyydytetty. Näin ollen Siis vaatimuksiin ei ole vastattu. Toisaalta tässä asiakokonaisuudessa on mukana myös taloudellinen ongelma. Jäsenvaltiot ovat kysyneet, kun direktiiviä pannaan täytäntöön. Ja siis vaaditaan näitä yhteiskunnallis-taloudellisia tutkimuksia. Eli ne, jotka haluavat kehittää GMO-viljelyä, heidän täytyy toteuttaa tutkimus siitä, mitä hyötyä, mitä mahdollisia riskejä tähän viljelyyn liittyy, mutta tätä kertomusta ei ole ikinä sitten esitetty. Ei neuvostolle eikä parlamentillekaan. Komission ehdotus on, koostuu siis siitä, että ne jäsenvaltiot, jotka eivät halua GMO-viljelyä alueelleen, voisivat sen kieltää. No, kysymys on sitten, että minkä vuoksi tässä nyt mennään villakoiran ytimeen. Tässä sanotaan, että muista syistä kuin ympäristöön tai terveyteen kielteisesti vaikuttavista syistä ajatellen GMO tahallista levittämistä tai markkinoille saattamista. Eli meillä ei ole mitään positiivista arviointia. Meillä on vain kielteinen arvio, jonka kautta jäsenvaltiot voisivat kieltää GMO-viljelyn. Mitkä meidän vaihtoehtomme nyt sitten parlamentissa ovat? Meillä on kolme vaihtoehtoa. Ensimmäinen se on se, että yksinkertaisesti vain hylätään tämä teksti. Tiedän, että tämä on joidenkin kollegojen kanta. Jotkut haluaisivat täysin hylätä tämän tekstin, koska he ovat sitä mieltä, että tässä täysin ö, hyökätään, loukataan yhteismarkkinasääntöjä eikä tätä voida hyväksyä ja näin ollen ei voi myöskään hyväksyä tällaista uudelleen kansallistamista päätöksenteossa, koska se olisi sisämarkkinoiden vastaista. En usko, että nämä kollegat ovat oikeassa, kun arvellaan, ajatellaan tässä yhteisölupaa, yhteisöarviointia. Kysymys on luvan antamisesta eikä tuotteiden liikkumisesta ja markkinoille saattamisesta. Toinen seikka sitten on niitä, jotka eivät halua sellaista tekstiä, jolla voitaisiin antaa mahdollisuus GMO-viljelylle. No ei tämä, tätäkään voi nyt oikein hyväksyä, kun otetaan huomioon tämän päivänä lainsäädäntö. Se, joka haluaa GMOta alueella viljellä, voi sen tehdä. Näin ollen minä en myöskään ehdota teille sitä, että että yhdestä tai toista syystä hylättäisiin tätä tekstiä. No parlamentin toinen mahdollisuus on se, että yksinkertaisesti hyväksyttäisiin sitten komission ehdotus. Ehdotuksen tavoitteet ovat hyviä. Siinä otetaan huomioon monien jäsenvaltioiden tahto tässä, mutta tässä näyttäisi olevan kaksi ongelmaa. Ensinnäkin tämä ei millään tavalla ratkaise direktiivin huonoa täytäntöönpanoa. Tällä ei puututa millään tapaa tähän. Toiseksikin ja aikaisemmassa elämässä minulla on ollut tiettyä kokemusta tästä. Ja se saa minua ajattelemaan sitä, että oikeudellisella, oikeudellinen pohja tässä komission ehdotuksessa ei ole oikein vahva. Niin neuvoston kuin parlamentin puolella ei suhtauduta myönteisesti komission tekstiin, koska tämä ei anna minkäänlaista oikeusvarmuutta jäsenvaltioille kun, jos ne haluavat moraalisista tai terveellisistä syistä kiertää, kieltää GMO-viljelyn alueella. Näin ollen uskon, että tämä toinen vaihtoehtokin on ongelmallinen. Kolmas vaihtoehto parlamentille on se, mitä minä ehdotan, eli että muutetaan komission ehdotusta. Tässä pitäisi ottaa joitakin jäsenvaltioiden yksimielisesti neuvostossa ilmaisemia näkemyksiä 4. joulukuuta 2008. Ja tässä pitäisi myös vahvistaa oikeudellista varmuutta tämän tekstin osalta niitä kriteerejä, joiden pohjalta jäsenvaltiot voivat GMO-viljelyn omalla alueellaan kieltää. Mitä nämä elementit sitten ovat? No, useampiahan niitä löytyy. Nämä syyt voivat olla ympäristöllisiä tai ö, agroympäristöllisiä. Enkä minä usko, että tässä on se ongelma komission tekstin osalta, että kaikki ovat pelkästään ympärillisiä. No, EFSAn arviointi voidaan aina kyseenalaistaa. Se on yhteisöllinen arviointi, mutta tässä on tiettyjä seikkoja, jotka eivät ole mukana tässä kokonaisuudessa, ja nämä täytyy ottaa hei, huomioon. Ajatellaan nyt vaikka ne olosuhteet, missä GMOta viljeltäisiin, mitä vaikutuksia sillä on tietylle alueelle, tiettyihin ekojärjestelmiin. Tämä on vuoden 2008 direktiivissä jo mainittukin. Toiseksikin pitäisi ottaa huomioon myös GMO-vaikutus paikalliseen luonnon monimuotoisuuteen. Kolmanneksi huomioon täytyy myös ottaa paikalliset riskit, jotka liittyvät torjunta-aineisiin ja rikkaruohoihin niiden resistenssiin. Neljänneksi täytyy huomioida myös GMOiden vaikutus kansallisiin ekojärjestelmiin. Joskus tutkimuksia on tehty ihan jossain toisella mantareellakin, eikä se välttämättä tutkimustulokset enää päde sitten Euroopan oloihin. Toiseksikin on eräs toinen seikka, joka täytyy ottaa huomioon tässä. Ajattelen tässä maaperään, käytön muutoksiin, erityisiä, ajattelen myös erityisiä maatalouskäytänteitä. Nämä ovat myös mukana direktiivissä, mutta niitä vain ei ole yksinkertaisesti pantu millään tavalla täytäntöön. Kaikki nämä asiat ovat mukana tässä. Itse sopimuskin artikla 92, sen pohjalta voitaisiin antaa pikemminkin myönteinen kriteeristä kuin kielteinen kriteeristä jäsenvaltioille, jota ne voivat sitten käyttää, jos ne haluavat käyttää, kieltää omalla alueellaan GMO-viljelyn. No tämä johtaa siihen, että pitäisi oikeus perusta muuttaa sen pitäisi olla artikla 112 perussopimuksissa. Tämä liittyy maan käyttöön ja maankäytön järjestämiseen. Ehdotan siis, että yritetään nyt varmentaa yhtäältä nämä syyt kielolla ja toiseksikin tämä liitetään niihin tietoihin, joita jäsenvaltiot ovat vaatineet tässä jo kolmen vuoden ajan ja jotka direktiivin mukaisesti olisi pitänyt antaa. No niin. Tässä on tällainen yksinkertainen ehdotus. Siinä yritetään yhtä aikaa ottaa huomioon sisämarkkinasääntöjen kunnioitus ja tavaroiden vapaa liikkuvuus, samoin kuin se, että ei pureta jo rakennettua yhteisöpolitiikkaa, yhteisösäännöstä. Ja samoin otetaan myös huomioon jäsenvaltioiden vapaa valinta. Tämähän on meidän sopimustemmekin peruspilari, mutta samalla pitää pystyä kunnioittamaan maatalouskäytäntöjä käytäntöjä, erilaisia valintoja, joita eri jäsenvaltioissa halutaan tehdä. Minä odotan innolla teiltä erilaisia näkemyksiä ja olen avoin ottamaan vastaan ehdotuksia teiltä. Maatalousvaliokunta antoi oman lausuntonsa tästä aiheesta ja se on mielestäni oikein mielenkiintoinen. On hyvä ottaa nämä kansalliset olosuhteet huomioon. Artikla 26 A-kohdan muutos. Ja täytyy myös parantaa menettelytapaa sääntöjä niin, että parannetaan oikeusvarmuutta, mutta minä en kuitenkaan tue sitä, että että asetettaisiin joitakin saastuttamiskynnysarvoja GMO-tuotteiden osalta. No niin, hyvät kollegat, hyvä puheenjohtaja. Mahdollisimman tiiviisti tässä nyt esitin teille tämän oman ehdotukseni. Kiitoksia. Ja, vielen dank. Äh, Kiitos paljon Corinne Lepas työstäsi äh, tässä ei, ei, ei hyväksytä eikä hylätä, vaan kolmas tie myönteisiä syitä ähm, on tietyillä valtioilla äh, evätä GMO-viljely. Meillä on nyt tässä aika ongelma. Meidän täytyy katsoa, että keskustelu saadaan päätökseen kello 16 mennessä ja äh, kolme minuuttia, ryhmien puheenvuorot ja muut kaksi. Pyydän puheenvuoro pyyntöjen ilmoittamista, jos joku vielä haluaa. Suljen puhujalistan ja alois Peetele. Katrin Syi aloittaa kolme minuuttia. Olkaa hyvä. Oui, merci, monsieur le président. Tout, tout... Kiitoksia puheenjohtaja ja ensinnäkin rohkaisen Korin Lepagea, koska tämä aihe on todellakin rankka ja tämä on johtanut kiihkeisiin keskusteluihin. Todellakin rohkaisen häntä ja kiitän tästä esityksestä. Minun täytyy nyt todeta, että toissijaisuusperiaate sen kautta tässä kansallista asian käsittelytapaa puolustetaan. Tämä hieman häiritsee minua. Meillä on eurooppalainen vahva järjestelmä, jolla ei hoideta pelkästään tätä viljelyä, vaan tässä kunnioitetaan niin jäsenvaltioita, maanviljelijöitä kuin kuluttajiakin. Toissijaisuusperiaate on tässä nyt hieman pakotie Euroopan unionille, kun kaikki tässä eurokriisissä syyttelevät EUta. Ja minun mielestäni siihen turvautuminen nyt tällaisen asian osalta No se on hieman huolestuttavaa. Tämä oli ensimmäinen asia. Toiseksikin tässä tarvitaan vahvoja juridisia argumentteja, jotta voidaan kansallisella tasolla kieltää GMO-viljely, koska tämä saattaa johtaa useisiin kiistoihin, ritottamisiin. Voi olla syitä, jotka ovat liian epämääräisiä, liian subjektiivisia ja niin edelleen. Joten komission perusteluluettelu ja Korinin ehdottamat seikat eivät mielestäni oikein pelasta meitä kaikenlaisilta haasteilta, joita tässä saattaa tulla maanviljelijöiltä. On myös todella harmillista, että puhutaan GMO-viljelystä ilman, että otetaan millä tavalla esille tuontiongelmaa koska nämä seikat liittyvät toisiinsa. Millä tavalla voidaan rakentaa johdonmukainen järjestelmä, jos ongelman yksi ulottuvuus jätetään kokonaan huomiotta? tarkistukseni liittyy varmasti GMO-direktiivin globaalin uudistukseen. Olen täysin yhtä mieltä Gordonin kanssa silloin, kun hän otti esille tämän tasa-arvoisuusongelman tässä täysin jaan hänen näkemyksensä. Mitä tässä nyt voisi sitten muuta ehdottaa? No en minä voi muuta ehdottaa, mutta voin vain tuoda esille tämän ongelmatiikan, joka tähän liittyy. Ja lopuksi, no hieman siihen mitä jo alussakin sanoin, eli tämän tekstin täytyy olla ehdottoman johdonmukainen myös yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen kanssa. Tähän liittyy ongelmana myös maanviljelijöidemme kilpailukyky. Vanhoja virheitä ei pidä toistaa. Varmasti kaikki ranskalaiset tuossa kävivät Pariisissa juuri ja maanviljelijät olivat erittäin huolissaan. Öö, kilpailukyvystänsä. Eikö tässä pitäisi toteuttaa samoja virheitä kuin aikaisemmin? Paletskis. Eh, Kiitos. Minulla on jonkin verran kokemusta geneettisesti muutetusta organismeista muutamalta vuodelta. Suoraan sanottuna en ole mitenkään kateellinen, ajattelen komission asemaa. Nykyisessä lainsäädännössä komission täytyy tehdä päätökset, jotka liittyvät GMOn hyväksymiseen samaan aikaan, kun neuvosto ei pysty löytämään yhteistä perustaa. Tällä hetkellä näin on useimmissa tapauksissa. Tämä esitys antaa vastuun takaisin jäsenvaltioille. Toisin sanoen se antaa kuuman perunan takaisin jollekin jäsenvaltio, kullekin jäsenvaltiolle. Minusta komission ehdotuksen hylkääminen ei olisi viisasta. Me olemme pattitilanteessa, jossa kukaan ei ole tyytyväinen, kenelläkään ei ole oikeusvarmuutta, komission ehdotus voisi muuttaa tilannetta, siirtää keskustelun pois umpikujasta, mutta jos komissio antaa syitä GMOiden kieltämiselle, jotka ovat niin voimakkaita, että ne kestävät myöskin mahdolliset oikeudelliset käsittelyt, Tämä on asia, jota komission ja neuvoston oikeuspalvelujen täytyy tarkastella. Jos me haluamme tehdä lainsäädännöstä hyödyllistä, meidän täytyy vahvistaa ympäristöulottuvuutta, joten tukisen esittelijän kantaa, että selvitetään ympäristösyyt mahdollisiin, mahdollisten kieltosyiden joukkoon. Toisaalta tietysti julkinen mielipide on skeptinen GMOiden suhteen. Ja meidän parlamenttimme on instituutiona lähimpänä ihmisiä, ja sen pitäisi ottaa huomioon myös tämä tällä hetkellä. Meidän pitäisi lähteä liikkeelle siitä, että pyrimme lisäämään riippumatonta tutkimusta parantamalla merkintöjä ja antamalla tietoa eh, tieteellisistä havainnoista. Jokainen maa, joka päättää hyväksyä GMOiden tuottamisen, täytyy myöskin hyväksyä strategia, joka mahdollistaa, joka ratkaisee ongelmat, jotka liittyvät eh, siihen, että näitä viljellään muiden laikkeiden rinnalla. Me olemme siis kilpailutilanteessa muiden maanosien ja valtioiden kanssa, jotka ovat avoimempia GMOille, ja Euroopan unioni ei voi pysyä eristäytyneinä saarena tässä ympäristössä. Minä tiedän, että monet tutkijat ovat sitä mieltä, että valinta on GMOiden ja kemian välillä. Se merkitsee sitä, että GMOiden käyttäminen olisi vähemmän vaarallista kuin, kuin torjunta-aineiden käyttäminen. Kysymys on siis hyvin mutkikas. Minun henkilökohtainen mielipiteeni, vaikka olenkin yhteisön vain takana tavallisesti tässä tapauksessa valitsevassa tilanteessa, uskon, että meidän ei pitäisi ottaa käyttöön ratkaisua, jossa yksi koko sopii kaikille, etenkin kun enemmistö kansalaisista on hyvin varovaisia. Dank u voorzitter. Ehm, ik wil eh, mevrouw Lepage... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Corinne Lepagea hänen työstään ja erityisesti siitä, että me olemme kaksi kertaa varjoesittelijöinä voineet Strasbourgissa tavata hänen kanssaan ja vaihtaa mielipiteitä ja tämä on ollut hyvä perusta eh, jatkotyölle. Ryhmänin nimissä en voi vielä sanoa, rouva Lepaselle, eh, tuleeko vielä muutosehdotuksia, jotka eh, eh, johtavat komission ehdotuksen hylkäämiseen? En, se on meillä vielä avoinna ryhmässä. Tällä viikolla vielä neuvottelemme asiasta, mutta Rouva Lepagin argumentaatio haluaisin sanota, että meidän täytyy työstää tätä ehdotusta ja minäkin olen sitä mieltä, että sitä pitää vahvistaa ja parannella. Tarvitsemme kunnolliset juridiset puitteet tähän työhön ja teidän mietintönne on ei hyvä ensiaskel. Ja tässä ratkaiseva on ehdotus kahdeksan, jossa muutamia asioita ähm, artiklan 25 puitteissa pitää jatkokehittää. Esimerkiksi terveyskriteerien mukaanotto olisi tärkeää esityksissä ja meidän tulee myös lähteä siitä, että jäsenvaltiot ovat vastuullisia maaperän suojelusta, kasvien ja eläinten suojelusta ja tästä syystä uskomme, että tarkistuksia tässä Lepasin tekstiin vielä äh, tarvittaisiin. Äh, näin ollen esimerkiksi se seikka, että meillä on tieteellisestä, tieteellistä epävarmuutta ympäristö- ja terveysvaikutuksista tältä osin. Ja toinen syy on myöskin se, että meiltä puuttuu perusteellista tietoa monimuotoisuuteen kohdistuvista vaikutuksista ja väestöön kohdistuvista vaikutuksista. Nehän voivat olla kielteisiä. Ja kolmas kriteeri on se, että, että kasvinsuojeluaineiden resistenssiä halutaan estää. Sekin on mahdollista ja jopa todennäköistä. Ja kriteeri on myöskin se, että Nämä kielteiset vaikutukset ympäristöön ja terveyteen myös muilta osin kuin maataloudessa voivat olla mahdollisuuksia. Me tarvitsemme siis ekologisia, kestäviä maatalouskäytäntöjä. Ja nämä ajatukset meidän täytyy tässä vielä tarkistuksiin muotoilla ja meillä on neuvoteltavaa tässäkin. Kiitoksia. Kenties varsin erilaista syistä, mutta minäkään en Minullakaan ei ole välttämättä esittää mitään erityistä ryhmäkantaa tästä asiasta. Hyvin huolella olemme tarkastelleet tätä ehdotusta. Todellakin kiitän Korin ja hänen tekemästänsä työstä. Hän on ottanut kaikki hyvin mukaan siihen, mutta mihin suuntaan tätä nyt ajatellaankin, mitä polkua sitten pohtiikin, minne voisi edetä tämän asian osalta, niin näyttäisi, että siellä on aina varsinaisia umpikujia tai sivupolkuja edessä. Ja loppujen lopuksi ne johtavat siihen johtopäätökseen, että tämä ehdotus, sillä ei itse asiassa ratkaista mitään, vaan mahdollisestikin se yhä enemmän avaa tietä häiriöille ja riidoille. Ja tärkeintä on se, että se ei anna meille sitä, mitä me haluamme tältä. Ja komissio, se mitä komissio haluaa, on se, mitä mekin haluamme, eli hyvä järkevä tapa mennä eteenpäin GMO-viljelyn osalta Euroopassa. Mielestäni jos me lähdemme nyt tälle tielle, ja minä tiedän kyllä, miten paljon Korin on tehnyt työtä asian osalta, mutta jos me lähdemme tälle Korinin ehdottamalle tielle, niin en tiedä, onko se nyt ihan paras mahdollinen yritän tässä esittää joitakin tarkistuksia, joilla voitaisiin kenties vielä parantaa tätä. No, tämä hieman epämääräiseltä saattaa nyt kuulostaa, mutta tämä nyt oli rehellinen tapa ilmaista asiaa ja suurella innolla odotan sitä, mitä mulla, muilla on sanottavana. Varjoesittelijöiden kokouksessa jotkut sanovat, että koko juttu pitäisi itse asiassa hylätä siltä pohjalta, että tämä ehdotus ei anna mitään selvää tietä eteenpäin eikä minkälaista oikeusperustaa. No, saattaa olla, että silloin oltiin oikeassa, mutta toivon mukaan äänestykseen mennessä olemme sitten selvillä siitä, millä tavalla tässä pitäisi äänestää. Ja, dankjewel. Eh, Kiitos paljon. Minä haluaisin ensinnäkin rouvalle Paasia onnitella todellakin tästä tekstistä kun minä näin alussa komission ehdotuksen, ajattelin, että tuo voidaan vain, vain torjua, ähm, mutta nyt tuo, mitä te olette äh, esittelijänä saanut aikaan, on erinomainen äh, lähestymistapa tähän, tästä, tähän kysymykseen ja haluan antaa tunnustusta teille siitä. Kun näin tämän komission ehdotuksen, niin ymmärsin, että jäsenvaltioiden on määrä saada enemmän päätösvaltaa, mikä sinänsä ei ole huono asia, paremminkin hyvä asia, jos jäsenvaltioilla on mahdollisuus kieltää tiettyjä äh, asioita, mutta kun sitä sitten tarkasteli lähemmin, niin huomasi, että tässä haluttiin siirtää komissiolta vastuuta jäsenvaltioille ja tämä tietysti merkitsee sitä, että myös mahdolliset vaikeudet haluan, halutaan siirtää ja myöskin VTO-neuvottelujen vaikutukset eh, työnnettäisiin jäsenvaltioiden syliin. Tämä ei minusta ole mikään keino viedä asioita läpi tällä tavalla. Ja kun me tämän tyyppisiä toimivaltuuksia, luomme jäsenvaltioille eh, kieltoja niiden omilla alueilla. Nämä eivät saa olla mitään teko eh, toimivaltaisuuksia, vaan niiden tulee olla todellista valtaa ja tässä nyt eh, on oikeita askelia otettu, kun halutaan juridisesti kieltää GMO-viljely, niin Minusta silloin tarvitaan laajaa oikeusperustaa, kansanterveyden suojelua muun muassa, ja tällaisia tarvitaan ö, tähän mukaan. Ja myöskin kuluttajien luottamus on tärkeä seikka, ja se tulee, sen täytyy tulla hyvin esille tässä parlamentin mietinnössä, kun 60 prosenttia eurooppalaisista tuntee olonsa epämukavaksi, kun on he, he, geenimuunnelluista kasveista, niin e, sen täytyy näkyä meidän tekstissämme ja tällaiset pelot täytyy ottaa vakavasti komissio vastaa mielellään tähän, että komissio on paremminkin ajatellut kom- kau- kansainvälistä kauppaa kuin et, eh, kansalaisten terveyttä tai, tai halua, joka paremminkin tulee näkyä kansallisessa politiikassa. Tähän liittyy myös sosiaali- taloudellisia ongelmia eh, tähän GMO-viljelyyn kun katsotaan esimerkiksi, miten Intian maanviljelijät ajetaan köyhyyteen. Yksi seikka vielä, meidän täytyy, täytyy myös arvioida tätä asiaa. Sì, grazie Presidente. Beh, innanzitutto lei si lamenta sempre che c'è... Kiitos herra puheenjohtaja. Meillä ei ole paljoa aikaa tässä Valitettavasti olemme aikapaineessa, vaikka tämä aihe on hyvin tärkeä ja sitä pitäisi yksityiskohtaisesti käsitellä. Minä en tässä tarvitse paljon aikaa puheenvuorooni. Jos komission teksti jätetään muuttumattomaksi, niin me olisimme täysin sitä vastaan, mutta jos tekstiin nyt saadaan sellaisia muutoksia kuin esittelijä tässä aikoo, niin hän on tehnyt erinomaista työtä ja ennen kaikkea tarkistus 5 ja tarkistus 4, ne e, pitäisi viedä läpi ja tarkistus kahdeksan myöskin, niin silloin olisi jo paljon muutoksia saatu aikaan ja silloin voisimme hyväksyä. Ja, Kiitos kollegat, tämä on hyvin tärkeä aihe, aihe ja näen, että emme ehdi tässä tätä keskustelua käydä loppuun, joten ehdotan, että kuulemme nyt komission mielipiteen ja sitten puhujat, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa ja ylimääräisessä kokouksessa Strasbourgin maanantaina jatkamme tätä keskustelua ja silloin annetaan seitsemälle kahdeksalle puhujalle vielä mahdollisuus kannanoton Vladislav Mikko, joka on Sankon ähm, edustaja, pääosaston edustaja komissiosta. Olkaa. Thank you, Chair, very much, and I use this opportunity to say... Kiitos, haluan käyttää tilaisuutta sanoakseni, että tämä on myös ensimmäinen kerta, kun olen ensimmäistä kertaa tässä valikunnassa äh, tämän pääosaston edustajana. Niin, mitä tulee esityksiä, mitä täytyy lähteä liikkeelle siitä, että haluan toistaa, että ehdotus on komission kirjoittama ja esittämä siksi, että me haluamme parata tilannetta, haluamme pragmaattisemman lähestymistavan tähän vallitsevaan pattitilanteeseen, niin kuin täällä on jo todettu, ja me pitkälti heijastelemme niitä kantoja, joita kansalaisilla on, jäsenvaltioilla on, sanoakseni tämän vastauksen erinäisiin kommentteihin, joita on kuultu. Kiitän verovaliokuntaa mietinnöstä. Olen iloinen siitä, että ei ole mitään ehdotusta, hylätä komission esitys ja haluaisin yleisesti todeta ennen kuin olemme katsoneet kaikkia tarkistuksia, me haluamme kuitenkin reagoida johonkin ajatuksiin. Ensinnäkin kysymys siitä, että olisi näitä rinnakkainolomenettelyjä, jotka eivät ole näkyvissä komission esityksestä. Ymmärrän, mistä nämä ajatukset ovat lähtöisin. Kysymys on samanlaista kannasta kuin saatoimme kuulla myös maatalousvaliokunnassa. Nämä kuitenkin jäävät edelleen komission pohdittavaksi. Muut asiat, jotka liittyvät ympäristövaikutuksiin laajasti katsottuna. Ensinnäkin ehdotus on tehty, jolla on pyritty käsittelemään sellaisia kysymyksiä, jotka vielä eivät ole lainsäädännön osa, joita ole arvioitu joten me emme voisi hyväksyä yhteyttä ympäristö- tai terveysriskeihin, koska nykyinen teksti, nykyiset puitteet antavat eri mahdollisuuksia käyttää mitä, mikä on olemassa, mikä liittyy ympäristö- tai terveysriskiin, niin että se otetaan huomioon viraston tekemässä riskiarvioinnissa, jota ei, ei voida asettaa kyseenalaiseksi kuten Paas totesi. Sen lisäksi me emme näe muita mahdollisia syitä, jotka voisivat olla yhteydessä ympäristöön, jotka liittyisivät vaikutusalaan. Tietenkään me emme laittaneet tähän mitään myönteistä luetteloa, vaan kielteisten asioiden listan, niin kuin Rovalle Paas totesi, mutta kuitenkin on todettava, että olemme tehneet suuntaantavan listan, joka osoittaa asiakkaan, kirjassamme, mitä me ajattelemme, mitä ovat mahdolliset syyt. Ja sanoisin, että lopuksi aina on olemassa tilaa keskustelulle, niin että voidaan luoda jokin tällainen, joka voi olla osa esitystä lyötymässä vaiheessa, mutta en usko, että pystymme tuottamaan kattavan listan kaikista mahdollisista syistä siksi, että ei voida ennakoida kaikkia tilanteita, joita voi syntyä tietyllä alueella jossakin jäsenvaltiossa. Joten yhteydenomaisesti, jos on olemassa, siis sel, olemassa, se, jos on olemassa selkeä yhteyttä riskinarviointiprosessiin, asiat selvästi kuuluvat tähän esitykseen. Sitten puuttuvat tietoin. Tämä on hyvin vaikea asia, jota en oikein ymmärrä, koska varsinainen arviointi sitä ei voida tehdä ilman tietoa. Me siis emme voi olettaa, että teemme hyväksyttävän arvion, mutta käytössä ei ollut välttämätöntä tietoa. Jos on olemassa tietoa, joka ei ole osana tätä varsinaista asiakirjaa, silloin nykyiset puitteet sallivat sen, että annetaan uutta tieteellistä tai muuta tietoa osaksi prosessia, ja jos tämä tapahtuu menettelyn jälkeen, edelleenkin on mahdollista käyttää suojalausekkeita, jotka ovat osa lainsäädäntöä jo tällä hetkellä. Me siis emme näe mitään syytä muuttaa esitystä tämän vuoksi. Toisaalta kolmas argumenttiryhmä, joka liittyy maankäyttöpolitiikkaan, maankäyttösuunnitteluun, ympäristöllisiin laatuihin ja niin edelleen. Tämä on lähellä meidän esityksiämme, joissa on tämä suuntaa antava lista. Olen avoin kaikille mahdollisuuksille etsiä asianmukaisia muotoja ja varmastikin löydämme ratkaisun tälle. Niin, on joitakin asioita, jotka ovat teidän esityksessänne mainittuna johdantosan kappaleissa. Ymmärrän, että on monia kysymyksiä, jotka liittyvät geneettisesti muuttuihin organismeihin, kuten kysymykset, jotka koskevat esimerkiksi rinnakkaisviljelyä, ympäristövaikutuksia. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että työ, joka tehdään uuden ympäristöriskiarvioinnin suuntaviivojen osalta, on käynnissä – totta kai teknologiat tervetulleita osallistumaan työhön ja se, mitä tapahtuu, on siis tärkeää. Ja en oikein näe syytä sille, miksi se pitäisi mainita tämän esityksen yhteydessä. Ja, danke, herr. Kiitos, herra Mikko. Tervetuloa tähän valiokuntaan ensimmäinen vierailunne täällä ja tärkeä aihe, käsillä kuulimme teitä kollega Duck Mar Berentillä on puhemiehistön kokous maanantailtana, joten hän haluaa nyt puheenvuoronsa käyttää. Kiitos herra puheenjohtaja, vaikka myönnän, että kuuntelisin koko keskustelun samalla tuohon, mitä Le Paas sanoi. Minulla on pari asiaa, joita haluan tässä valoittaa. Kun me muutamme tätä GMO-viljelydirektiiviä, niin tässä annetaan lupa tuotteille, joka joissakin maissa laiminlyödään tai se arvioidaan toisella tavalla, niin silloin tämmöinen on järkevää vain, jos tämä arviointi terveyssyistä tai ympäristösyistä jätettäisiin täysin jäsenmaan harkintavaltaan, koska muuten tulee kilpailu, kuka on paras elintarvike turvallisuusvirasto, jos, se, jos komissio tällaisen tuotteen luvan antaa ja jos jäsenvaltio on eri mieltä, niin sen tulee silloin ilmoittaa eriävä kantansa, mutta sen ei tarvitse olla samalla linjalla EFSAn kanssa terveys- ja ympäristösyistä, koska muuten tässä syntyy tällainen kilpailu, jota mikään maa ei voita. Ensimmäinen kohtani oli tämä. Toinen asia, jonka voin tässä vain lyhyesti valittaa, on saastuminen. Le Pas sanoi, että hän on me, äh, puoltaa varovaisuutta äh, saastumisen suhteen maanviljelijöiden kohdalla. Minä olen vähän eri mieltä. Me olemme tarpeeksi pitkään nämä kynnysarvot saastumisessa, ta, niitä vastaan taistelleet novel foodin yhteydessä. Euroopan unionissa jäsenmailla on erilaisia kantoja GMO-viljelystä, niin silloin on kaksi tapaa toimia tässä coexistence, eli ähm, äh, sitovat ähm, määräykset, ja silloin tuo komission ehdotus olisi väärä. Tässä tarvitaan sitovat, sitovat säännöt, jossa vaaditaan jäsenmaita pitämään kiinni niistä silloin, kun ne eivät halua antaa lupia. Ja jollei me tätä tee, niin silloin meidän täytyy tämä saastumissääntöä käyttää, jotta painetta lisätään. Lopetan nyt tässä kohtaa puheenjohtaja, vaikka voitte kuvitella, että minä voisin viisi minuuttia pitempäänkin tästä aiheesta puhua. Kaksi minuuttia aikaa olivat jo täynnä asiaa, eli kolme eh, minuuttia saatte sitten tarkistuksen. Richard Weber. Kiitos puheenjohtaja. Pidän hyvänä Korinen Le Pansin ehdotusta ennen kaikkea siksi, että tämä tieteellinen epävarmuus, joka liittyy tähän eh, lupadirektiiviin, on aivan liian suurta, joten eh, EFSAn lausuntoa ei voida pitää pelkästään hyvänä asiana, muitakin tieteellisiä mielipiteitä, jotka eivät näy tästä lopullista arvioinnista. Ajatellaan ennen kaikkea tällaisia alueellisia tekijöitä, jotka ovat hyvin tärkeitä, ja siksi uskon, että tieteellistä syystä on perusteltua, että tässä jäsenvaltioille on enemmän mahdollisuuksia rajoittaa viljelyä. Toinen argumentti on tietysti kansalaisten huoli ajatellen tätä direktiiviä. Jos me kuulemme, että 60 prosenttia kansalaisista on sitä vastaan, niin sekin asia täytyy ottaa huomioon. Mielekästä, kuten Rova Lepage esitti, että tieteelliset syyt ja myöskin ympäristö- ja terveysnäkökannat ja jäsenvaltioiden suuremmat oikeudet otettaisiin tässä lähtökohdaksi. Tämä on komissiolta hyvin käytännönläheinen lähestymistapa, jota voidaan vielä parantaa yksityiskohdissa, mutta uskon, että poliittisesti tämä on vastaus kysymykseen – ja se, mitä voi pääsimme, jos pääsimme ulos tästä umpikujatilanteesta, uskoakseni kukaan ei voi pakottaa jäsenvaltiota eh, hyväksymään eh, näiden GMO-kasvien viljelyä alueellaan. Kas, pelko on kasvamassa. Yritykset, joilla on valtaansa intressi edistää tätä tekniikkaa, niiden kannalta on tärkeää, että me nyt tartumme lähetysperiaatteeseen tässä ja lisäämme mahdollisuuksia, että jäsenvaltioilla on tässä asiassa oikeuksia, joten tukeni Rova Lepaosin ehdotukselle. Kiitos. Victorio Prodi on jäsenemme Stoassa ja hän raportoi nyt. Aivan lyhyesti, herra puheenjohtaja. Halusin tässä valiokunnalle vain kertoa sen, että mm, sen toimeksianto, jonka olen saanut tämän valiokunnan edustajana Stoassa, niin se, minä olen siellä viitannut ongelmaan, e, että monimuotoisuus, lajien monimuotoisuus kärsii ja se ja myöskin ihmiskunta saattaa ajautua elintarvikepulaan eh, johtuen sairauksista, jotka eh, syntyvät tuholaisista, niin että tämän eh, monet lajit, se koskee monia lajeja ja mitä taas tulee eh, satojen runsauteen, niin sitä voimakkaammin tietysti lajien monimuotoisuus kärsii ja, ja myöskin ö, eh, tuholaisten määrä lisääntyy. Minusta tämä on tärkeä seikka huomata ja ja niin nopeasti kuin mahdollista otan tämän siellä meidän ohjelmassamme puheeksi. Kiitos. Kiitos. Karl Schlüter, olkaa hyvä. Yeah, I, I think, uh, niin, Korille pääs on menossa oikeaan suuntaan. Meillä on kysymyksiä komissiolle, koska minusta nykyinen tilanne on erittäin epätyydyttävä, täysin epätyydyttävä. Tilanne tänään on se, että jotta GMO kiellettäisiin jo komissiossa yritys omassa hakemuksessaan, omissa, oma, omilla lyhytaikaisilla testeillä, joihin se on velvollinen, sen ei tarvitse todistaa, että se on haitallinen ympäristölle tai äh, vain jos EFSA tekee äh, arvion, joka on kielteinen, niin silloin voidaan saada kielteinen tulos. Komission rooli, jota komissio mielestäni koskaan ei ottanut omakseen, on arvioida vaikka tässä näissä rajallisissa testeissä, joita yritys on tehnyt, ei ole osoitettu, että niissä GMOissa on jotakin vaarallista. GMO voi saada luvan, koska tämä ei kenties ole yle, yleisten ympäristöpolitiikan suuntaviivojen mukaista tai lajin mm, monimuotoisuuden politiikan mukaista. Komissio kuitenkaan ei ole missään vaiheessa tehnyt muita päätöksiä kuin EFSAn tekemät arviot. Komissio kuitenkin on velvollinen katsomaan että katsomaan sitä, onko tämä sen mukaista, mitä muu EU-politiikka on. Tässä on epäonnistumista. Meillä on nyt tällaisia keskenellä olevia tapauksia, 17. Saavatko he vastauksia kyllä EFSA, jolloin niille kaikille annetaan lupa, vai aikooko komissio ottaa vastuun kantaakseen? Toinen kysymykseni on myös komissiolle. Miksi jäsenvaltiot haluavat käyttää, jotka haluavat käyttää tätä artiklaa, joutuvat ilmoittamaan kuukautta ennen tästä kaikille muille jäsenvaltioille ja komissiolle? Miksi nyt? Siksi, että teollisuudella on aikaa lisätä lobbaustoimintaa, vai miksi tässä erityisessä tapauksessa? Ja sitten, miksi meillä ei ole demokraattista artiklaa tässä, josta voidaan käyttää demokratiaa? Monissa maissa kielletään ydinvoiman, ydinvoimalle rakentaminen. Miksi voidaan käyttää samaa menettelyä tässä, jos on demokraattisesti päätty, että tätä ei käytetä omalla alueella, eikä se riitä? muista asioista, joita on sanottu ympäristösystä ja niin edelleen, olen yhtä mieltä, mutta tässä olivat kysymykseni. Kiitos paljon. Tässä yhteydessä äh, päätämme tämän keskustelun Pausin kanssa ja jatkamme sitä maanantai-iltana Strasbourgissa. Siellä useampi kollega on vielä puheen, äh, puhujalistalla ja Le Lepas äh, vastaa myöskin sitten näihin huomioihin tarkistusten jättöaika on päivää myöhemmin 8. maaliskuuta eikä 7. siis 8. maaliskuuta keskipäivällä tarkistukset ja 19.30 maanantai-iltana eri erityiskokouksemme valiovertailusta ja myöskin siellä jatkamme tätä eh, GMO-keskustelua. Hyvät kollegat, nyt siirrytään esityslistalla seuraavaan kohtaan. Meillä alkaa kuulemistilaisuus aiheesta kasvihuonepäästöjen vähentäminen Euroopan unionissa 20 prosentilla tai sen yli.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 So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat, sydämellisesti tervetuloa ympäristövaliokunnan kuulemiseen. 20 prosenttia tai yli tavoite kasvihuonepäästöjen vähentämisessä vuodesta 2020, vuoteen 2020. Tämä on tärkeä aihe meidän eh, Euroopan politiikkaan Euroopan unionin poliittisessa agendassa ja ilmastonsuojelussa. Tähän, tämä aihe kiinnostaa huomattavan paljon. Toivotan tervetulleeksi komission edustajan Koni Hedegaardin. Hän ei ole tuntematon tässä valiokunnassa. Bas Eichhut, esittelijä ympäristövaliokunnasta ja Romana Jordan Sitseli teollisuusvaliokunnasta. Ja sitten meillä on komissio edustaja ja sen lisäksi eh, tässä toivotan tervetulleeksi Unkarin puheenjohtajuuden edustajan ja asiantuntijamme, jotka on kutsuttu tänne kertomaan tästä kiistanalaisesta aiheesta – mitkä ovat hyödyt ja hait, kustannukset, miten EU pystyy saavoittamaan tavoitteet ja mitä välineitä käytetään. Meillä on seuraavat kaksi ja puoli tuntia aikaa käsitellä tätä kysymystä. Me tiedämme tarkkaan, mitä meidän täytyy tehdä vuoteen 2050. Sen on Euroopan, Eurooppa-neuvosto jo päättänyt. 18-25 prosenttia ilmastokaasujen vähennyksiä, mutta vuodesta 2020 eteenpäin ei tiedetä tarkkaan, mitä pitää tehdä, riittääkö pääsytavoitteet, tähänastiset pääsytavoitteet. Ja Kööpenhaminassahan tarjottiin maailmalle 30 prosentin vähennyksiä, jos muut vastaavat maat eh, tekevät samoin. Kysymys kuuluu, onko tämä strategiaa voimassa vielä Kööpenhaminan jälkeen vai tarvitaanko strategian muutos yhdestä tai toisesta syystä? Minä äh, annan esittelijällemme Bas Eichhutille puheenvuoron. Teillä kaikilla on edessänne erittäin tiukka aikatauluohjelmamme. Äh, tässä täytyy käyttää vasaraa puheenjohtajan nujaa, kun äh, kun tätä esityslistaa edetään. Ja Pas Aikut, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi hyvä viesti teille. Puhun lyhyemmin kuin mitä minulle on puheaikaa annettu. Meillä on iltapäivä tässä asiantuntijoita varten. Meillä on erilainen kirjo asiantuntijoita tieteen maailmasta, ETS-järjestelmästä, eri sektoreilta, mutta myös se asiantuntija, joka tarkastelee mm. esimerkiksi terveyshyötyjä, tai toinen, joka puhuu kansainvälisestä kontekstista. Iltapäivä on siis varattu asiantuntijoita varten. Me metit olemme täällä oppiaksemme, kuunnellaksemme ja esittääksemme kriittisiä kysymyksiä asiantuntijoille, saammeko heiltä ne tiedot, kaikki tiedot, mitä heillä on. Me olemme esittäneet pitkän aikavälin tavoitteemme lisäisin vielä yhden tavoitteen tähän, eli tämä plus kaksi celsiusastetta. Tämä on tärkeä tavoite. Me olemme Euroopassa niin kuin myös kansainvälisesti Cancúnissakin tästä sopineet. Ja jos tästä päästään todella yhteisymmärrykseen, niin tällä on suuri vaikutus sille, mitä tapahtuu päästötavoitteleikkausten kanssa. Rikkaissa maissa 2050 mennessä 80-90 prosenttia ja 2020 mennessä 25-30 prosenttia. Tällä voitaisiin saavuttaa 50 prosentin onnistumisprosentilla kahden celsiusasteen tavoite. Vaikka me asettaisimmekin siis tällaiset päästöleikkaustavoitteet, niin on vain 50 prosentin mahdollisuus saavuttaa tämä kahden celsiusasteen tavoite. Ja olisi mielenkiintoista kuulla esimerkiksi talouden asiantuntijoilta, mitä tämä taakanjako tarkoittaa. Ecofisin edustajan puhu, kutsun tästä puhumaan. Te, täytyy tietysti miettiä, että mitä tämä taloudellemme tarkoittaa. No, tulen vihreästä puolueesta ja olette tottuneet siihen, että keskustelen usein ympäristövaikutuksista, koska sillä on valtaisa merkitys, mutta taloudellisestikin ajateltuna tällä on tähdellinen merkitys. Yksi luku tässä, öljyn tuonti Eurooppaan. Tämä on hyvin ajankohtainen keskustelu ottaen huomioon Pohjois-Afrikan tilanne. Jos siirrytään 20-30 prosenttiin kasvihuonekaasuleikkauksissa, niin tämä tarkoittaa sitä, että 40 miljardilla vähemmän tuotaisiin öljyä, josta on 88 dollaria, ja tällä hetkellä se on jopa yli 100 dollaria. Tämä tarkoittaa sitä, että öljyä tuotaisiin vähän, vähemmän ja tällä on valtaisa taloudellinen vaikutus. Ja aivan kuten Jensenkin sanoo, tulee puhumaan näistä terveyslisähyödyistä. Jos päästöjä leikataan yhä enemmän, niin 6-35 miljardilla voidaan leikata myös terveydenhuoltokuluja. Tälläkin on oma vaikutuksensa. On hyvä siis tuntea kaikki tämä argumentointi, mitä tämä tarkoittaa teollisuudelle, eri sektoreille, eri maille. Mutta olen kiinnostunut myös ratkaisuista. Jos me nostamme tavoitteita, miten tämä voidaan sitten linkittää esimerkiksi kohesiorahastoihin ja eri maihin täytyy myös pohtia sitä, millä tavalla tätä voidaan sopeuttaa niin, että ETS-sektorilla voitaisiin hyötyä enemmän. Nämä ovat kysymyksiä, joihin täytyy puuttua tänään iltapäivälle. Meppeinä me nyt, kuten sanoin aikaisemmin, me kuuntelemme ja esitämme kriittisiä kysymyksiä, olemme kuulleet koko tarinan asiantuntijoilta. Me tällä viikolla julkaisemme mietinnön ja sitten on aikaa vielä esittää tarkistuksia ja parlamenttina kesäkuussa voimme antaa hyvin vahvan kantamme niin, että voimme vaikuttaa eurooppalaisella tasolla neuvostoon ja komission suuntaan eri näkemyksiin. Kiitoksia ja oikein mielenkiintoista iltapäivää teille kaikille ja yhden minuutin säästin puheenajasta. Was, uh, for getting us one minute. Kiitos, että sain, voitit meille yhden aikaa ja nyt Jordan edustamme Sloveniasta ei vielä ole tullut, joten nyt annamme puheenvuoron komissionelle Koni Hedegoodille. Tiedonanto on lähtöisin sinulta, joten neuvosto joutunee tekemään syömän analyysin tästä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos tästä ajankohtaisesta aloitteesta. Ja on totta, että olemme tehneet analyysin viime vuonna ja johtopäätös silloin oli selvä erinäistä syistä tiedän, että tämä, tunnette tämän tiedon, että en tarvitse, minun ei tarvitse toistaa asioita, mutta sanoin selvästi, että jotta voisimme, jos haluamme saavuttaa ympäristö- ja ilmastotavoitteet, niiden kustannukset ovat kasvaneet huomattavasti verrattuna siihen, mitä vuonna 2008 oli paketin hinta. Siitä lähtien, kun tiedonanto julkaistiin viime vuonna toukokuussa, on ollut muutakin kehitystä. Ensinnäkin myönteinen tulos Kankunista – me tiedämme, että yli 80 maata on asettanut maakohtaisia tavoitteita ja tämä on nyt osa YK neuvotteluja ja EU:ssa olemme käynnistäneet Eurooppa 2020 strategian, EU 2020 strategian, joka koskee resurssitehokkuutta lippulaiva resurssitehokkuuden alueella. Ja yksi asia, joka liittyy tähän, on se, että ensi viikolla komissio tulee esittelemään alhaisen hiilen tiekartta vuodelle 2050. Tiekartta arvioi sitä, mitä voidaan saavuttaa EUn pitkän tähtäyksen ilmastotavoitteet, jos vuodetaan päästöjä 80-90 prosenttia, mutta teemme selväksi, että jos tämä halutaan tehdä kustannustehokkaalla tavalla, täytyy 80 prosenttia tehdä sisäisesti omassa maassa. Tavoite on olemassa, mutta 20 prosenttia pitäisi tehdä kotimaassa sisäisesti, koska ei ole järkevää taloudellisesti, jos sanotaan, että me tarvitsemme tällaista pitkän tähtäyksen siirtymää, että miljard, miljoonia, miljardia euroja käytetään pääkilpaili, annetaan pääkilpailijoillemme, ja totta kai on kustannustehokkaampaa saada siirtymävaihe toteutettua nopeasti sen sijaan, että kustannut toteutetaan vuosi vuodelta eri hankkeita. On hyvin tärkeää sanoa, että mitä me julkaisemme perustuu malleihin ja myöskin kertoa siitä, mitä, mitä mallit sisältävät. Kysymys oli uusista tavoitteista, mutta malleihin lisäksi niissä ei ole pelkästään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, vaan myös se, mitä halutaan saavuttaa vuoteen 2030 mennessä, 40 prosenttia. Ja osoittaa selvästi myös vaikutusarvion, joka on tehty ja joka on tehty yhdessä energian ja liikenteen pääosastojen kanssa. Ja se osoittaa selvästi, että 2020 mennessä 20 prosenttia hiilidioksidipäästöjen rajoittamisesta ei ole kustannustehokkainta. Malli, laskelma osoittaa, että meidän pitäisi siihen mennessä pyrkiä 25 prosenttiin. Miten voimme tehdä tämän? Me puhumme välineistä. Jos me nyt saamme 20 prosenttia aikaiseksi. Olemme matkalla tätä kohti ja olemme myöskin lähestymässä 20 prosentin uusiutuvien energialähteen tavoitetta, mutta emme ole kuitenkaan lähestymässä energiatehokkuuden tavoitetta, mutta helmikuussa Euroopan unionin johtaja sanoi, että 20 prosenttia energiatehokkuuden tavoite, 20 prosentin energiatehokkuuden tavoite tulisi saavuttaa. Jos emme saa tätä toteutettua, mutta pidämme kaikista niissä suunnitelmista kiinni, joita mailla on, silloin lisääntyvä huomio energiatehokkuuteen lisäisi 5 prosenttia päästöleikkauksia kotimaan eri maissa, e, siis verrattuna siihen, mitä jo on suunniteltu kussakin jäsenmaassa. Ei ole siis yllätys, jos komissio ensi viikolla esittelee alhaisen hiilen strategian vuoteen 2050 mennessä, mutta samaan aikaan tulemme esittelemään myös energiatehokkuuden toimintaohjelman, koska meistä se on eräs avainväline. Ja kaksi viikkoa myöhemmin tulee sitten valkoinen kirja, joka koskee liikennettä. Malli, laskemin tavoitteena on tavoitteiden selvittäminen. Täytyy katsoa, missä maatalouden tulee olla vuonna 2030-2050, missä pitää olla energiasektori, missä teollisuuden, missä liikenteen ja niin edelleen. Joten tämä pitkälti on myös kutsu eri sektoreille tarkastella asiaa ja alkaa puhua vuodesta 2050. On monia välineitä, jotka on mainittu, standardisointi, on hyvin tärkeä väline. Meillä on ekosuunnittelu, direktiivi, joka koskee tätä. Me tarvitsemme myöskin parempia hinnoittelujärjestelmiä. Ja kuten usein on toistettu näissä analyyseissä, se, että huonoista toimista pitää maksaa veroja ja se käytetään hyvin toimiin, voi lisätä kasvua. Tämä on nähtävissä vuotuisesta kasvu raportista, jonka komissio on julkaissut, joten eh, selkeästi, eli täytyy verottaa vähemmän sitä ansaitaan, mutta verottaa enemmän sitä, mitä poltetaan. Päästökauppajärjestelmä ei anna riittävästi kimmokkeita innovaatioille. Komissio on ehdottanut viime vuonna, että tähän voitaisiin puuttua luomalla erilaisia poikkeuksia jaksolla 2020 2030 joka ei vaikuta niihin poikkeuksiin, joita on olemassa kaupan osalta hyvin riippuvaisiin energiakauppasektoreihin, mutta voisi lisätä myöskin huutokauppatuloja valtioille, jotka voitaisiin ennustaa uudestaan talouteen. Joten jos me vain tartumme energiatehokkuuteen puuttumatta siihen, minkälaisia lupia annetaan, niin silloin me lyömme alas hiilen hintaa ja teollisuus tietää, että otetaan päinvastaista, jotta on houkuttelevaa investoida tähän siirtymään. Ja loppuksi vielä seuraavat rahoitusnäkymät selvästikin. Meillä on ainutkertainen tilaisuus keskittyä kohesiorahastossa esimerkiksi siihen, voitaisiinko sitä tehdä houkuttelevampi jäsenvaltioille käyttää sitä energiaa tehokkuuden kysymyksiä, voidaanko budjettia käyttää selkeästi suunnatummin esimerkiksi maatalouden alueella, jossa on selkeästi suuri resurssi ja lopuksi energiavarmuudesta on jo puhuttu. Viime vuonna esimerkiksi me toimme 70 miljardilla dollarilla enemmän öljyä kuin edellisenä vuonna Euroopan unionin 27 jäsenvaltiossa – perjantaina öljyn hinta oli 14 dollaria barrelilta, joten kaikki ymmärtävät, miksi on tarpeen käyttää vähemmän energiaa tiellä kohti alhaisen hinnan yhteiskuntaa, joka tekee mahdolliseksi saavuttaa halvemmalla muita tavoitteita, jotka olemme ottaneet esille. Halvinta energiaa on energiaa, jota ei käytetä. Ja energiavarmuuden näkökanta tulee nousemaan esille enemmän lähikuukausina, ei pelkästään Pohjois-Afrikan tapahtumien vuoksi, vaan siksi, että hinnat nousevat joka tapauksessa. Hedegaard, ympäristötoimista vastaava komission jäsen. Viesti oli selvä. Nyt vuorossa on neuvosto. Annan puheenvuoron Rova Jödi Gurbaanille, joka vastaa ilmastonmuutoskysymyksestä. Hän on täällä varavaltiosihteeri Peter Olajosin tila, joka on entinen kollegamme ja tällä hetkellä on käynnymässä Azerbaidžanissa Ja olemme kiloisia siitä, että te olette kertomassa täällä viestin. Kiitoksia ja kiitos kutsusta puheenjohtajavaltion puolelta. Mekin tarkastelemme asioita pitemmälle kuin 20 prosenttia keskusteluun ja koko ilmastokeskustelu on puheenjohtajuusagendamme keskiössä mutta tiedämme, että monet jäsenvaltiot edelleenkin hieman pohdiskelevat tätä uuden tavoitteen hyväksymistä. Ja tämähän liittyy tämänhetkiseen talous- ja rahoituskriisiin ja niihin paineisiin, joita tämä kriisi asettaa jäsenvaltioille. Mikä puheenjohtajavaltion mielestä on sitten tärkein tehtävä tässä, jos pidetään kiinni aikataulusta, niin meidän mielestämme meidän tehtävänämme on antaa aika ja tilaa nyt jäsenvaltioille mahdollisuus käydä keskustelua ja antaa niille myös ne tiedot, joita saadaan niin komissiolta kuin muualtakin. Tietoa esimerkiksi kansainvälisistä kehityskuluista, esimerkiksi UNEPista tai OECDn raporteista. Jäsenvaltiot huomaavat näiden tietojen kautta, että tässä kysymys ei ole keskustelussa pelkästään hiilidioksidipäästöistä, vaan myös taloudesta ja EU 2020 tavoitteiden saavuttamisesta ja resurssitehokkaamman Euroopan luomisesta. Jotta tämä nyt saavutettaisiin, maaliskuun ympäristöneuvostoon on suunniteltu epävirallinen lounaskeskustelukin ja herra Achim Steiner on kutsuttu sinne. Hän ei vielä muodollisesti ole hyväksynyt kutsuna, kutsua, mutta toivomme, että hän pääsee paikalle ja antaa meille esityksen myös UNEPin vihreän talouden raportista. Ja tämä esitys luo sitten keskustelutilaan rouva Koni Hedegaardin, Hedegaardin seuraava esitystä varten. Mutta tarkastelemme myös kunnianhimoisten tavoitteidemme kansainvälistä kontekstia. Tämän lisäksi suunnitelmissa on jatkaa epävirallisemmin ja virallisemmin näitä keskusteluja Budapestissa maaliskuussa epävirallisessa ministerikokouksessa ja näiden keskustelujen pohjalta no komission jäsen sanoi, että me tarvitsemme paradigman muutosta. Mekin ajattelemme näin ja me toivomme, että puheenjohtajuuskaudellamme tämä paradigman muutos tapahtuu ja että pystymme saattamaan loppuun neuvotteluja muutamista tärkeistä seikoista jo kesäkuun ympäristöneuvostossa, esimerkiksi tiekartastosta. Ja tämän lisäksi me otamme vielä EUn muita tärkeitä kunnianhimoisia tavoitteita esille. Kiitos. Kiitoksia. Ympäristöministerineuvosto maaliskuun lopussa Budapestissa ja kesäkuun huippukokous sitten päättää tästä aiheesta. Aikataulu vaikuttaa selvältä ja minä toivotan puheenjohtaja valtiolle kaikkea hyvää. Romana Jordan tuli paikalle. Hän pyysi minua kuitenkin jatkamaan tästä vain eteenpäin ja hän viittaa vain omaan puheenvuoronsa teollisuusvaliokunnassa. Toivottaisin tervetulleeksi asiantuntijat tässä, professori Wolfgang Luft. Hän on ilmaston vaikutustutkimuksesta vastaavasta Potsdamin tutkimuslaitoksesta. Hänellä on seitsemän minuutin puheenvuoro ja hän puhuu siitä, miksi plus kahden selsiuksen tavoite on välttämätön. Olkaa hyvä, professori Luft. Thank you for the invitation. Uh, Kiitoksia kutsusta. Me tiedämme, että, että lämpötila nousee kasvihuun huonekaasu päästöjen vuoksi. Ja ennen kaikkea tässä kysymys on lieventämättömästä ilmastonmuutoksesta. Tällä hetkellä on suurimmaksi osaksi ei-sitovia määräyksiä, joilla rajoitetaan plus kolmaan, kolmen selsiukseen lämmön nousu, mutta kahden, prosen, kahden selsiuksen tavoite, se on enemmän tällainen julkinen kansalaisiin liittyvä tavoite. Tässä ei ole mitään selvää äh, arvoa sille, mitä tässä tapahtuu, jos nopeasti lämpötila nousee. Tiede voi kyllä analysoida näitä asioita ja tehdä laskelmia, mitä tapahtuu sosiaalisille järjestelmille. Tässä on hyvin monimutkaisia prosesseja takana ja ilmastonmuutoslausunnot ovat luonteeltaan hieman epävarmoja, mutta tällä saattaa olla myös se vaikutus, että kielteisiäkään lopputuloksia ei välttämättä voida perustella nykytiedolla. Kahden selsiuksen juuret löytyvät kolmesta seikasta. Ensinnäkin viimeisten satojen tuhansien vuosien aikana ilmast- lämpötila on vaihdellut – ja nyt ollaan kenties tässä kaikista lämpim, lämpimimmässä vaiheessa, luonnollisessa lämpötilan vaihtelussa. Eikä tässä ole niin suurta vaihtelua ollut loppujen lopuksi. Kenties pitäisi pitää kiinni siitä, missä nyt ollaan. Toinen argumentti on se, että jos mennään yli kahden selsiuksen, niin vaarat merkittävistä ympäristömuutoksista kasvavat. Merkittävistä merkittävät muutokset, joidenkin ympäristöjärjestelmien romahtaminen, tässä vaara nousee merkittävästi kahden ja kolmen selsiuksen välillä ja se tulee hyvin todellisesti kolmen selsiuksen jälkeen. Sopeutumiskustannukset voivat tulla loppujen lopuksi kalliimmiksi kuin ennaltaehkäisykustannukset maaperähän lämpenee enemmän kuin meriilma, ja tällä tulee olemaan vaikutuksia näin ollen mantereilla. Korkeammat lämpötilat johtavat siihen, että ympäristösykli vaihtuu nopeammin ja esimerkiksi sateita tulee enemmän. Tällä tulee olemaan erilaisia vaikutuksia ilmavirtoihin ja merivirtoihin ja jälleen tämä vaikuttaa tähdellisiin sademääriin. Ja nämä muutokset voivat tapahtua, jos lämpötilan muutos on yli 2 celsiusta. Tämä saattaa johtaa myös siihen, että meret happanevat ja tämä vaikuttaa kielteisesti tietysti meriympäristöön ja maapallon ilmastojärjestelmä voi hyvin nopeastikin muuttua, jos kriittiset kynnykset ylitetään. Ilmastohistoria osoittaa, että tällaista on olemassa, mutta kovin vähän vielä tiedetään näistä kynnysarvoista. Tässä on kysymys esimerkiksi monsuunijärjestelmien vakaudesta, jään paksuudesta jäätiköillä ja niistä varoista, joita todella tulee, jos lämpötila nousee yli kaksi selsiusta. Arktisella merellä jäätikkö yhä nopeammin sulaa Kahden selsiuksen lämpötilan muutos johtaa 0,7 metrin merenpinnan nousuun. On ajateltu tähän asti, että jos lämpeneminen ei ylitä kahta selsiusta, niin jäätiköt eivät täysin sulla, mutta jos nyt on tutkimuksen joiden mukaan jo 1,3 selsiuksen lämpenemisen kautta saattaa tapahtua hyvin vakavaa sulamista. Lämpeneminen myös vaikuttaa vahvasti moniin ekojärjestelmiin ja tämä omalta osaltaan vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen. Ja jos yli kolme selsiusta on lämpeneminen, niin se saattaa johtaa useiden lajien sukupuuttoon kuolemiseen. Amazonin alue voi myös kuivua ja tällä tavalla tuhoutuu sademetsiä Tämä on riski, joka voi, aloittaa, joka voi alkaa jo kahden selsiuksen lämpenemisestä. Kanadassa ja Siberiassa metsiköt ovat suuressa vaarassa. Tilanne ei ole niin vakava kuin Amazonian alueella, mutta kuitenkin hankala todella kuumat kesät, erilaiset sademäärät ja maataloustuotannon vähennäminen ovat hyvin vakavia ongelmia. Haluaisin ottaa esille kaksi seikkaa tässä. Tämänhetkinen tieteellinen epävarmuus ja epämääräisyys tarkoittaa sitä, että pahimmat mahdolliset näkymät, niitä ei voi tieteellisesti sulkea pois myöskään. Toiseksikin ilmastonmuutoksen sopeutumiskustannukset tulevat olemaan yhtä merkittäviä kuin ennaltaehkäisevät toimet. Kolmas seikka on se, että jotkut sanovat, että kahden sen Celsiuksen tavoite on liian löysä. Tässä pitäisi puhua puolesta toista selsiuksesta, ajatellen esimerkiksi saaristoalueita ja kaikista köyhimpiä maita, joilla ei ole mahdollisuus ennaltaehkäistä ilmastonmuutosta. Ilmaston saastuminen on merkittävä ongelma. Viideksekin CO2 on pitkä jäämäaika ilmasto, ilmapiirissä. Ja kuudenneksi ilmastonmuutoksen ja lämpenemisen tarkka ö, olemus sitä ei tunneta lämpötila voi nousta vähemmän tai enemmän kuin kaksi selsiusta. Tämä täytyy aina ottaa huomioon. Ja kolmanneksi vielä sanoisin, että jos lämpötila nousisi yli kahdella selsuuksilla, niin silloin oltaisiin tilanteessa, jo, jolla ei ole mitään vertailupohjaa viimeaikaisesta historiasta – Tällä tulee olemaan merkittävä vaikutus ekojärjestelmään, mutta mitään ennakkotapausta tästä ei ole. Näin ollen myös ihmisyhteiskunnat olisivat aivan ennalta näkemättömässä tilanteessa. Ja, vielen Dank, äh, professor Lucht. Kiitos professori Lucht tuosta esitelmästä. Mitä se kertoi, mitä kahden prosentin, eh, kahden selsiuksen muutos eh, vaikuttaa. Ja nyt siirrymme Niklas Höönen. Hän on Ecofis-instituutista. Eh, Hän kertoo päästöreitteistä ja makrotaloudellisista vaikutuksista, kun otetaan käyttöön 30 prosentin tavoite. Thank you very much, uh, ladies and gentlemen. Kiitoksia hyvät naiset ja herrat, kiitoksia mahdollisuudesta esitellä joitakin näkemyksiä tähän aiheeseen. Kotan, tässä kolme kysymystä. Ensimmäinen on se, mikä on EUn reilu osuus globaalilla tasolla – kohti päästöleikkauksia. Jos EU sopii tästä kahden selsiuksen tavoitteista, niin tämä tarkoittaa sitä, että ennen vuotta 2020 globaalien päästöjen täytyy olla huipissa ja 2050 mennessä ne, on pitänyt, ne pitäisi puolittaa, siis globaalit päästöt. Millä tavalla voi jakaa sit eri valtioiden välillä tämän päästöbudjetin? Jotkut sanovat, että pitkällä aikavälillä per capita päästömäärät pitäisi olla tasaveroisia. Toiset sanovat, että ne maat, joissa on historiallisesti korkeammat päästöt, pitäisi, niiden pitäisi leikata enemmän. Mikä on reilu sitten, reilu tapa toimia tässä? Tarkastelemme tätä IP, IPCC neljännessä edistyskertomuksessa tässä olemme tarkastelleet useita tutkimuksia, jotka ovat tutkineet tätä asiaa ja olemme huomanneet, että teollistuneiden maiden pitäisi leikata päästöjä 25-40 prosentilla vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoden 90 tasoon. Nämä luvuthan kuulimme aikaisemminkin jo tuossa ja nämä ovat lukuja, joita on kansainvälisissä neuvotteluissa laajalti käytetty. 25-40 prosenttia teollis- teollistuneiden maiden osalta. Yksittäisten maiden ehdotukset ovat korkeampia tai alhaisempia, mutta nämä ovat nämä keskiarvot. Jos sovelletaan samaa metodologiaa pelkästään Euroopan unioniin, niin puhutaan noin 30-35 prosentista leikkauksia. Tämä olisi sellainen reilu osuus, joka EU pitäisi hoitaa. IPCCn raportissa puhutaan myös sitä, mitä tarvitaan pitkällä aikavälillä miinus 80-90 prosenttia päästöjä 2050 mennessä. Ja me kuulimme, että sisäisesti tämän pitäisi olla 80 prosenttia näiden leikkausten ja hieman lisää vielä ulkopuolelta. 2050 mennessä globaalin päästöjen pitäisi olla vain puolet siitä, mitä ne tänä päivänä ovat, joten on hyvin hankala ajatella, että kun on näin tiukat tavoitteet, niin missä nämä ylimääräiset ei-kotimaiset päästöleikkaukset vielä saadaan. Ensimmäinen pointti on se, että näiden analyysien posalta EUn reilu osuus päästöleikkauksista on vähintään 30 prosenttia 2020 mennessä. Sitten mikä on oikea sekoitus tässä, kun ajatellaan energiatehokkuutta, kasvihuonekaasu leikkauksia ja uusiutuvia energialähteitä. Mehän olemme kuulleet, että nämä vaikuttavat vahvasti toisiinsa uusiutuvien energialähteiden osalta olemme oikealla tiellä, mutta energiatehokkuuden osalta valtioiden täytyy tehdä enemmän tavoitteiden saavuttamiseksi. Jos olotamme, että uusiutuvien energialähteiden ja tehokkuus, energiatehokkuustavoitteet saavutetaan, niin EU-kasvihuonekaasupäästöleikkaukset olisivat 25 prosenttia alle vuoden 90 tasoon vuonna 2020, mutta me olemme sitä mieltä, että tässä pitäisi puhua enemmän 30 prosentista, siis tämä ovat sisäisiä leikkauksia, mitä tulee sitten ulkoisin, niin tavoite voi olla vielä tiukempi. Tärkeää on tässä myös se, että jos pannaan täytäntöön energiatehokkuus ja uusiutuvien energialähteiden tavoitteet, niin tällä on valtaisa vaikutus myös päästökauppasektoriin ja jotta oltaisiin johdonmukaisia, niin tässä täytyisi tehdä sitten sopeutuksia. Toinen seikka, jonka toisen esille, on se, että 30 prosentin päästö leikkaus ja ETS-tiukennus, tämä olisi johdonmukainen energiatehokkuus ja uusiutuvien energialähteiden tavoitteiden osalta. Viimeiseksi puhuisin vielä niistä taloudellisista vaikutuksista, joita on sillä, että mennään pitemmälle kuin 20 prosentin leikkauksiin. Ensinnäkin kustannukset siitä, että siirrytään 20-30 prosenttiin tai vielä pitemmälle. Jos tarkastellaan eri tutkimuksia, niin tässä saa hieman sekalaisia viestejä riippuen tutkimusten tarkastelukulmasta. Kaikki nämä tutkimukset aina tarkastelevat kokonaisuudessaan taloutta. Joillekin sektoreille kustannuksia tulee enemmän, toisille kenties vähemmän, mutta jos kokonaistaloutta tarkastellaan, niin komissio on tässä laskelmoinut 81 miljardia vuoteen 2020 mennessä. on lähtöarvo niin kuin aina. Mutta jos otetaan erilainen lähtökohta, ajatellaan vaikka näitä lievennystoimia, jos arvellaan, ajatellaan, että energiatehokkuudella saavutetaan pitkällä aikavälillä merkittäviä voittoja, niin silloin voidaan ajatella, että tämähän on sentään jopa parempi kuin kustannukset siitä, jos siirrytään kohti 30 prosenttia Eli jos näin ajatellaan, niin nettokustannukset 30 prosenttia siirtymisessä ovat varsin vähäiset. Ja Potsdamin ilmastonmuutostutkimuksestakin kuulimme juuri, ja siinähän todettiin, että tulisi merkittäviä taloudellisia hyötyjä, jos siirrytään 30 prosenttiin. Tämä johtaisi lisää innovaatioihin ja avustaisi markkinoita ja niin edelleen. Joten aika sekalaisia viestejä tässä nyt tulee. Toinen erittäin tärkeä seikka on pitkään aikavälin näkymät verrattuna lyhyen aikavälin näkymiin. Jos vakavissamme puhumme tästä 80-95 prosentin leikkauksista, niin täytyy kysyä, että mikä olisi silloin ö, hyvä vähennys 2020 mennessä niin, että kustannustehokkaasti voitaisiin päästä kohti näitä pitkän aikavälin tavoitteita. Ja Tällöinkin tutkimusten mukaan 25-30 prosenttia pitäisi leikata päästöjä 2020 ajatellen. Muita talousvaikutuksia tässä on energiatehokkuus, energiaturvallisuus, tästä me kuulimme aikaisemmin. Vähemmän energiaa tarkoittaa vähemmän fossiilipolttoaineiden tuontia ja toisaalta sitten enemmän kotimaisia investointeja. Eli kaikki nämä tutkimukset osoittavat ennen kaikkea sen, että energiaturvallisuus tässä paranee. Toinen seikka on työllisyys joillakin teollisuuden aloilla tietyt työpaikat voivat olla vaarassa, mutta Kokonaisuudessaan tutkimus osoittaa nettotyöpaikkojen voiton. Komissio puhuu kahdesta miljoonasta, jotkut tutkimukset jopa kuudesta miljoonasta työpaikasta. Sitten terveys. Terveydestä kuulemme myöhemmin enemmän. Ja sitten viimeiseksi vielä näiden haittojen välttäminen, joka liittyy ilmastonmuutokseen. No, nämä taloudelliset vaikutukset, suurin osa niistä osoittaa sen, että jos on tiukemmat tavoitteet, niin sillä on myönteisiä vaikutuksia. Tämä tietysti riippuu näkökulmasta, mutta tärkeää on saada poliitikoilta selvää, selvät suuntaviivat ja selvät odotukset. Ja politiikassa varmuus varmasti vähentää myös kustannuksia. Äh, Kiitos, tohtori Höne tästä, näistä näkemyksistä ja nyt siirryn Kiitönärin, tohtori Kiitönärin. Hän on Capit Markets äh, tutkimuslaitoksesta Bloomberg New Energy Finance ja häneltä kuulemme päästökauppajärjestelmän menestyksestä 20 äh, tai 30 prosenttisen päästötavoitteisen. Olkaa hyvä, 10 You can hear me. Niin, toivottavasti nyt kuulette, mitä sanon. Niin, esitykseni otsikko on päästökauppajärjestelmän tehokkuus 20 ja 30 prosentin tavoitteiden yhteydessä. Muutama avain viesti siltä varalta, että minulta loppuu aika, niin ainakin tiedätte ne. Mutta sitten on hiukan tukevaa, tukevia yksityiskohtia sen lisäksi. Ensimmäinen kysymys, tuleeko se olemaan tehokas, jos tavoite on 25 tai 30 prosenttia. Vastaus on kyllä. Päästökauppajärjestelmä on nostanut tehokkaaksi aikaisemminkin. Päästöt putosivat 5,5 prosentilla, jolloin Euroopan hiilihinta nousi silloin 30 euroa tonnia kohti ja tämän päästön tulos pitkälti johtuu hinnasta Tuosta myöskin muutoksia tapahtui energiasektorilla. 2008-2009 2009 tulos oli 11 prosenttia ETS. Kaikki tietenkään oli tulosta tästä päästökauppajärjestelmästä. Osa siitä johtuu myös lamasta, mutta tilastotyötä tukee se tieto, jota olemme saaneet voimalan yrityksiä, jotka, jotka selvästi ovat muuttamassa nyt investointilinjaansa ajatellen sitä, minkä tyyppisiä voimaloita ne rakentavat, ei pelkästään nykyisen hiilen hinnan vuoksi, vaan myöskin tulevan hinnan vuoksi. Tärkeä kysymys on ETSn kustannustehokkuus, onko se oikeudenmukainen, tasapainoinen, ja tämä riippuu monista tekijöistä. Ensimmäinen, jonka Michael Grappleton otti esille, on vuoto. En halua siitä puhua sen enempää, mutta Toinen tärkeä politiikkakysymys on se, missä määrin hiilimarkkinoita voidaan käyttää ohjaamaan korkeakustannuksellisia alhaisen hiilen teknologioita. Vai tulisiko hiilimarkkinoita käyttää siihen, että, että olisi maltillinen hiilen hinta ja otettaisiin siitä veroa, joka voisi olla käytettynä sin tukemiseen, tämän korkean kustannuksellisen tekniikan tukemiseen. Asiasta tulee mutkikkaampi pitäisikö rasittaa yrityksiä ja kuluttajia näillä korkeilla hiilan hinnoilla ajatellen tällaisia pieniä muutoksia, jotka tapahtuvat sen ansiosta. Kolmas avainviesti on se, ei tulisi keskittyä 2020. Todellinen aikaraja, joka on hiilimarkkinoiden kannalta mielenkiintoinen, on 2030. Analyysistä voidaan nähdä, että 2020 käytetäänpä mitä tavoitteita hyvänsä, tulee vaikuttamaan vähän tuloksiin. Mitä tapahtuu vuoden 2020-2030 välillä on perustavanlaatuista. Ennen kaikkea, jos hiilimarkkinat muotoutuvat uudestaan. Ja markkinat ovat tietysti hyvin mutkikas väline. Ne tarvitsevat huolellista suunnittelua, pääsyä kansainvälisiin luottoihin käyttämiseen, vuorovaikutusta muiden politiikan välineen, kuten uusiutuvien energioiden tavoitteiden kanssa. Nämä ovat minun avainviestini. Mitä me olemme siis tehneet? Meillä on taloudellinen malli, joka koskee päästökauppajärjestelmää, ja meillä on kolme eri skenaariota. Ensimmäinen on se, että eu tavoitteet, 20 prosentin tavoite muuttuu ETS, e joka merkitsee 25 prosentin tavoitetta, ja 10 prosentin tavoite muuttuu 34 prosentin päästöihin EUTS-puitteissa, mutta mitä sanoin aikaisemmin, mitä odotetaan tapahtua vuoden 2020 jälkeen on huomattavasti tärkeämpää kuin mitä odotetaan tapahtuvan sen, itä, sitä ennen. Meillä on siis kolme skenaariota. Yksi on se, että jatkuu tämä jatkuva vähennys vuoden 2020 jälkeen 25 prosentin tavoitteen mukaisesti. Sitten on 34 prosentin tavoite, joka saavutetaan 2020 ja sen jälkeen kasvaa hitaammin ja kolmas skenaario on se, että jatketaan 34 prosentin tavoitetta samalla vauhdilla kuin aikaisemminkin lineaarisesti, ja tulokset ovat hyvin erinäköisiä. Meidän on myöskin oletuksia, jotka liittyvät eh, tuonnin saatavuuteen, kansainvälisesti energian hintoihin. Eräs avainmuuttuja on hiilen hinnassa se, miten pikaisesti markkinat liikkuvat eteenpäin. Ei voida määritellä hiilen hintaa tiettynä vuonna, koska markkina ennakoivat viiden ja kymmenen vuoden etuajassa sen, mitä todella tulee tapahtumaan. Jos lähdetään liikkeelle 25 prosentin tavoitteista ja jatketaan lineaarisesti, 2020 hinta on arviolta 48 euroa tonnilta, 34 prosentin tavoitte ja matala kehityksellisesti, päät, kehityksellisesti päätys meni 58 euroon. Ja kolmas skenaariossa tulos on 90-100 euroa tonnilta vuonna 2020. Tämä on hyvin aggressiivinen tavoite, jossa on 34 prosentin tavoite, jossa päästöjen vähentäminen jatkuu lineaarisesti eteenpäin. Mitä tulee sitten itse päästöihin, me tulemme saavuttamaan tavoitteet suurin piirtein. Mitä tulee sitten voima-alan sektoriin. Suurin osa, 25 prosenttia päästöistä tulee nimenomaan voiman alalta. Ja on olemassa mielenkiintoisia kontrasteja. Tärkein on se, että kaasu, joka vie pitkälti kohti 25 prosentin tavoitetta, lakkaa olemasta riittävää, jotta päästään aggressiivisempiin tavoitteisiin, kuten 34 prosentin vähennykseen ja sitä pitemmälle. Mallilaskelmissa voidaan nähdä, että kun kaasu lisääntyy, joka on tärkeää ajatellen huoltovarmuutta, niin hiili, joka lisää, on hiilen sipomisen tärkeää, tulee nousemaan myöskin esille, ja uusiutuvat ovat myöskin, energiat ovat myöskin hyvin tärkeitä mutta on nähtävä se, että kaasulla on vain rajallinen panos eh, aggressiivisten tavoitteiden saavuttamisessa. Pitäydyn seitsemässä minuutissa. Mielenkiintoista, herra Turner. Siirrymme professori Michael Grappiin, kuten on ilmoitettu, ja hän puhuu hiilivuodosta, jos siirrymme kohti 30 prosenttia. Mikrofoni. Push the button. Pardon. First to the movement of industrial production abroad. Kiitoksia. Teollisen tuotannon siirtyminen muualle hiilin hinnan takia. No, tässä on paradoksaalista jos ajatellaan taloudellisesti, niin tämä nyt ei ole niinkään valtaisa vaikutus, alle yhden prosentin vaikutus BKTL. Mitä tulee ympäristövaikutuksiin, niin edelleen varsin vaatimattomat ovat nämä vaikutukset, muutama prosentti. Mutta muutamalle avainsektorille tämä voi olla äärimmäisenkin merkittävää. Ja mitä tulee tehokkuuteen, aikaan eurooppalaisen päästökauppajärjestelmän suunnittelulle, niin tämä aihe on kyllä ehdottoman tähdellinen. Olen huolestunut siitä, että nykyisten ratkaisujen rakenne jollakin tavalla ö, asettaa eurooppalaisen teollisuuden ilmastonmuutostavoitteiden vahvistamisen kanssa vastakkain. Eikä tämä ole välttämätöntä. Toinen seikka on se, että tätä asiaa pitäisi tarkastella muutamien avainsektorien kannalta – ja vain yhden osalta meidän täytyy aivan uudella tavalla ajatella asioita. Aikaisemmissa tutkimuksissa olemme kartoittaneet 6-7 eri alaa ja olemme sitä mieltä, että näihin liittyy merkittävät potentiaaliset huolenaiheet. Jos ajatellaan tätä alle 30 prosentin skenaariota, niin ei tämä luettelo tästä paljonkaan enää laajenisi. Me puhumme perus energiaintensiivisestä teollisuudesta – Syvällisemmin tutkimme kolmea alaa. Aluminium on näistä kaikista, alumiini on näistä kaikista ö, monimutkaisin. Se on hyvin energiaintensiivinen ala. Tällä hetkellä en usko, että meillä on mitään parempaa ratkaisua tarjolla kuin mitä nykyrakenteet tarjoavat. En nyt mene tähän mitenkään yksityiskohtaisesti. Tämä on erittäin monimutkainen, mutta välttämätön aihe. Ja Lopuksi voinkin sitten vain puhua sementistä ja teräksestä. Jotkut voivat olla sitä mieltä, että varsin tylsät aiheet ovat, mutta muistuttaisin, että nämä sektorit kattavat yli kolmanneksen eurooppalaisen tuotannon päästöistä. Sementti ja teräs päästävät viisi kertaa enemmän päästöjä kuin ilmailusektori. Ja ne poliittiset ponnistelut, joita me tai te itse asiassa keskitytte enemmän ilmasto, ilmailuun, niin pitäisi ehkä keskittää niitä enemmän sementtiin ja teräkseen. Aloitan sementistä, koska se on kaikista selvin ja kaikista tärkein välittömästi ajatellen. Miksi? No osittain sen vuoksi, että se on vähän niin kuin sähkö, mutta ei kuitenkaan merkittävällä tavalla. Kansainvälisesti sementin kauppa on aika vähäistä, se on, sitä on kallista kuljettaa, se on hyvin raskasta, mutta tämä sektori on myös kaikista hiiliintensiivisin sektori. Jos tunnustetaan tämä ongelma, niin ehdotus on sama kuin muillakin energiaintensiivisillä sektoreilla. Eli annetaan näitä päästöoikeuksia sementtilaitoksille riippumatta siitä, missä ne sijaitsevat. Ja uusien markkinoille tulijoiden reservit myöskin otetaan käyttöön. Valitettavasti sementti on myös kaikista vähiten pääomavaltainen ala energiaintensiivisellä sektorilla. Ja tässä tuloksena on se, että jos tarkastellaan tällaisia hiilihintoja, niin se ei välttämättä olisi sitten enää mitään tuottavaa toimintaa, jos on sementtilaitos yli sadan kilometrin päässä esimerkiksi satamasta. Kyllähän tässä nyt voi sitten voittoa edelleen tehdä, mutta hiilivuodot eivät häviä yhtään minnekään. Jos yritetään korjata tätä, niin tässä on päätöksillä tuotu aivan uusi lauseke exposto luvista. Olemme aina sanoneet, että, sanoneet, että EU ETS on tällaisia lupia, mutta ymmärrän, miksi tämä lauseke on olemassa. Jos otetaan kaikki syyt yhteen ja nämä vapaat luvat sitten, niin tässä saatetaan neutralisoida joitakin kannustimia sementtiteollisuudelta siirtyä alhaisemman hiilen tekniikkaan. Sisämaiden sementtilaitokset, no, no niitä voi suojella kilpailulta kilp- kuljetuskulujen kautta. Tässä voisin arvioida, että puhutaan noin 20 miljardista eurosta kolmosvaiheessa. Tietystikin tämä on ongelmallista, kun ajatellaan näitä malleja. Nykyehdotusten mukaisesti voisi olla tällainen kombinaatio hiilivuodosta, windfall hyödyistä monimutkainen järjestelmä kannustimia ja sitten vielä nämä erityislausekkeet. Haluammeko me todella tätä? En halua kuulostaa naivilta, mutta olisi kyllä paljon yksinkertaisempi kuin vaihtoehto. Kohdeltaisin sementtiä samalla tavalla kuin öljytuotteita ja valmisti. verot olisi tässä mukana. Tämä on täysin yhteensopiva VTO-sääntöjen kanssa. Tästä on paljon käytykin keskusteluja Eh, ja on syytetty, että VTO eh, estää järkevän politiikan toteuttamista. Aika rientää. Taidanpa jättää teräksen käsittelemättä. Se on vielä monimutkaisempi. Tässä on aivan oikeutettua keskustella eh, terästeollisuuden hiili päästöistä ja 2020 tavoitteista, mutta jos me haluamme, että jotkut alueet voivat mennä kunnianhimoisen ilmastopolitiikan tiellä eteenpäin, e, jos halutaan, että jätetään kenties jotkut sektorit ulkopuolelle tässä, niin ei kyllä saada millään tavalla ilmastonmuutosongelmaa ratkaistua. Aiheeseen täytyy tarttua hyvin vakavasti ja minä en oikein näe näkymiä sille, että EU voisi realistisesti vahvempaan toimeen lähteä, mutta sementtisektorilla ollaan tällä hetkellä varsinaisessa sekasotkussa ja se pitäisi saada selvitettyä. 30 prosenttia mm, hiilivuodon kannalta, no sitä voitaisiin pitää mahdollisuutena siirtyä huomattavasti parempaan politiikkaan ja tällä tavalla tämä sektori voisi raivata tietä muille sektoreille. Uh, niin kollegat, olemme saaneet kuulla neljä erinomaista esitystä. Ja nyt meillä on puoli tuntia kysymyksille. Ensimmäiseksi sanan puheenvuoron Jordana Zizeljille. Thank you, Joe. Uh, good afternoon. Kiitos. Hyvää iltapäivää, hyvät näistä herrat. Hyvät kollegat, aluksi haluaisin pyytää anteeksi sitä, että tulin tänne myöhässä. Minä olin äänestämässä teollisuusvaliokunnassa, niin kuin tiedätte. Äänestykset ovat ensisijaisia. Tämä on edustajien motto, ja minun piti olla paikalla siitä syystä, joten en välttämättä voinut seurata keskustelua. Mutta haluaisin nyt antaa teille muutaman kommentin, että tiedätte, mitä on tapahtumassa teollisuusvaliokunnassa, koska niin kuin tiedätte, ilmastonmuutos on havaittu ongelmaksi ympäristöpolitiikan alueella ja on havaittu haasteeksi erinäisen teollisuuspolitiikkojen alueilla, myöskin liikennepolitiikassa, tutkimuspolitiikassa ja niin edelleen. Ja tästä syystä meillä on kaksi vastuuvaliokuntaa käsittelemässä tätä aihetta, ympäristövaliokunta ja teollisuusvaliokunta. Ja tämä varmistaa sen, että me tarkastelemme eri näkökantoja, jotka liittyvät tähän horisontaaliseen ongelmaan perusteellisesti. Meillä on siis kaksi kuulemistakin. Ensimmäinen on tällä ympäristövaliokunnassa ja toinen järjestetään teollisuusvaliokunnassa 7. maaliskuuta kello 9.12.30 ja olette kaikki tervetulleita seuraamaan tuotakin keskustelua. Minun Mietintöluonnokseni, anteeksi, lausuntoluonnokseni on jo valmisteltu. Lausunnon perustana oli se, että meillä on jo tiettyjä tavoitteita ilmastonmuutoksessa. Meillä on 20 prosentin tavoite vuoteen 2020, mutta me tarvitsemme vakautta, uskottavuutta ja tiedämme kaikki, että meidän täytyy vähentää päästöjä 25 prosentilla vuoteen 40 prosenttiin kun ajattelin lausuntoa ja keskusteluja täällä, sanoin itsekseni, että meidän ei tarvitse hukata kallista aikaa keskustelulle siitä, mikä on oikea luku, onko se 25, 32, 34 prosenttia. Mitä meidän nyt tulee tehdä on löytää ja vakiinnuttaa välineitä, jotka eivät vielä toimi kunnolla ja katsoa, onko jotakin uusia välineitä niin, että emme saavuta pelkästään 20 prosenttia, vaan että voimme mennä pidemmälle. Ei pidä hukata aikaa siis kuitenkaan lukuihin. Yritetäänpä löytää soveliaat välineet. Teollisuusvaliokunnassa täytyy vastata lukuisiin kysymyksiin, muun muassa mitä merkitsee se, että päästöjen hinta on nyt alhaisempi kuin ennen talouskriisiä, eikö ole totta, että investointiresurssit saa vain jopa vaikeammin kuin ennen. Ja sitten tuotannon siirtäminen, sitä tapahtuu jo nyt. Johtuuko se korkeista ympäristönormeista vai onko olemassa muita syitä, jotka ovat tärkeämpiä? Ja mitä ovat kustannustehokkaimmat tavat toimia. Jos energiatehokkuus on sitä, miksi me olemme niin äh, tehottomia tämän tavoitteen saavuttamisessa, mitä pitäisi muuttaa, jotta tavoite saavutetaan, miten voimme antaa kimmokkeita toimille, jotta olisimme energiatehokkaampia. Meillä on nyt jo 3 prosentin tavoite tutkimuksen tavoit- rahoittamisessa. Miksi olemme niin kaukana tästä tavoitteesta? ja miten voisimme saavuttaa tavoitteen, miten me voimme käyttää tätä välineenä, jolla voidaan päästä nopeammin kohti alhaisen hiilen taloutta ja niin edelleen. Niin, en halua puhua liian pitkään. Ja lopuksi haluaisin todeta, että uskon, että meidän todella täytyy olla menestyksekkäitä. En oikein ymmärrä, tai en näe asiaa niin, että menestystä on pelkästään sisäinen politiikka Euroopan unionissa, vaan pitää olla menestyksekäs kansainvälisesti. Äh, Jordan Siseli. Kiitos Jordan Siseli. Kuulin, että huomasin, että sinullakin on tähän asiaan tärkeää sanottavaa. Teollisuusvaliokunta tulee käsittelemään tätä kysymystä pitkään. Me olemme tavoitelleet, että olemme johtavia tässä alhaisen hiilen taloudessa ja että innovaatioita syntyy. Meillä on viisi, puhe, minulla on viisi kysymystä tässä ensimmäisellä kierroksella. Jokaiselle puheelle yksi minuutti ja sitten asiantuntijat voisivat vastata, voisivat poimia kysymyksen, johon haluavat vastata. Salvatore Tattarella. Minuutti troppo breve. Comunque, il... Ei yksi minuutti riitä. Niin, kun me nyt näissä kokouksissa aina sanomme, että maailma olisi parempi, kun olisi vähemmän päästöjä, niin sehän on asia, mikä voidaan hyväksyä Nollaemissio olisi tietysti paratiisi ja haluaisimme siellä elää, se, mutta se sopii paremmin romaanin kuin politiikkaan. Politiikassa tarvitaan välineitä ja se, siihen liittyy yksinkertainen kysymys. Haluan kysyä teiltä, että yhdessä näiden tavoitteiden kanssa eikö olisikin hyödyllisempää, jos lyöttäisiin lukkoon, mitä menetelmiä, strategioita ja teknologioita tarvitaan, mitä tutkimuksia tarvitaan näiden tavoitteiden saavuttamiseen, jotka me kaikki hyväksymme. Minä haluaisin yhden luvun eh, mainita. Likkaavimmat maat ovat ne, jotka käyttävät eniten myös tutkimukseen ja missä tutki, eh, päästöjä voidaan eh, parhaiten vähentää. Thank you. Interessante These. Mielenkiintoinen teesi. Mitä enemmän tutkimusta, sitä enemmän päästöjä <laughs> täytyy punnita. Onko se totta? Vittorio Prodi seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Suunnitelma Ahan on se, että me, meillä on järjestelmä, jossa päästöjä valvotaan maailmanlaajuisesti. Se on tavoitteemme ja siihen me, meidän pitäisi ja tässä ähm, nojaan siihen, mitä tohtori Tönä sanoi, niin meidän pitäisi äh, luoda järj- yksinkertainen järjestelmä. Minä uskon, että komission äh, järjestelmä, sektorikohtainen järjestelmä ei ole pitävä, koska silloinhan markkinoista luovuttaisiin välineenä vähennysten jakamiseen. Me tarvitsemme yksinkertaisemman järjestelmän sellaisen, jossa jo saaste lähteessä voidaan rajoittaa niitä, eikä tarvitse jakaa niitä sektoreihin, koska markkinamekanismi ei grazie. Kiitos paljon. Satu Hassi seuraava. Uh, thank you very much. Kiitos. Haluaisin kysyä professori Grappilta. Sanoitte, että teillä on ajatus myös sektorikohtaisesta lähestymistavasta hii, nimenomaan terässektorin osalta, mutta teillä on ollut aikaa kertoa, mikä se olisi. Voisitteko vastata kysymykseeni ja samalla kertoa noin hahmotellen, mikä tämä ajatus olisi. Dankeschön, Richard Seva. Richard Seva seuraava. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Minä en tässä apokalyptisia eh, visioita esitellä, minä, minua ihmetyttää se, että ne ryhmät valiokunnassa kannattavat vahvasti markkinamekanismin eh, kiristämistä ETS-järjestelmässä. Ne, jotka sanovat esimerkiksi teollisuushyödykkeiden kohdalla, että markkinat eivät toimi. Kysymyksessä on keinotekoiset markkinat, jotka on luotu, niillä on ongelmansa ja perus se on meidän perusongelmamme. Keskeinen kysymys on se, miten saavutetaan tämä kahden asteen tavoite. En usko, että kahden ähm, asteen tavoitetta äh, äh, saavutetaan helpommin, jos nostetaan 30 äh, prosenttiin päästötavoite. Kiinassa on tehty erittäin investointeja ympäristöystävälliseen teknologiaan ja minä kysyisinkin, mitä muita keinoja löytyisi tieteessä tämän tavoitteen saavuttamiseksi ilman, että nostetaan kolme. Dankeschön. Uh, Kiitos. Karl Schlüter seuraa. Two questions. One, mostly to Kaksi, kaksi kysymystä ensinnäkin herra Törnölle ja herra Grappille. Tämä liittyy tähän tekniikkaan. Muut menetelmät kuin ETS, esimerkiksi CAP ja dividend, jota Yhdysvalloissa käytetään – jossa on tällaisia päästömaksuja, jotka se jaetaan väestölle, siis yritykset kantavat kustannukset, mutta ne jaetaan tasaisesti ihmisten kesken, joten tämä on sosiaalisesti kenties hyvä tapa auttaa köyhempiä ihmisiä pääsemään irti energiariippuvuudesta. Ja toinen kysymys liittyy, jos halutaan vähentää säästöjä voimakkaasti, mutta meillä on kuitenkin kasvuun perustuva logiikka ja työttömyysongelma – Minkälaista energiatehokkuutta nähdään? Vuonna se vain, viime se 0,7 prosenttia. Tämä on siis, onko työllisyyden kasvu yhteydessä laajempiin leikkauksiin? Danke, Linda McEvan. McEvan. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin muutamia asioita tässä selventää. Guy Turner Mainitsitte, että 20 prosentin päästöleikkaustavoite auttaisi, mutta 30 ei eh, kaasun osalta. Jos siirrytään 30 prosenttiin, niin tämä ei olisi voimalasektorille sektorille se kaikista paras vaihtoehto. Mitä tällä tarkoitette? 30 prosenttia antaisiko se eh, hiilen talteenotto ja varastointi kannustimeen esimerkiksi hiilelle. Sitten sementtiteollisuus. Se, mitä sanoitte tässä, on politiikkaa, jolla voidaan antaa vapaita päästölupia. Onko tämä teidän mielestänne sitten epäonnistumisen tuomittu? Onko tämä johtopäätöksenne? Ja mikä olisi vaihtoehto teidän mielestänne, teidän mielestänne sementtisektorille? That's I could. Very brief questions to Professor Luh. Lyhyitä kysymyksiä professori Luhtille. 2014 uusi raportointi on, että tässä on paljon keskusteltu neljännestä arviointiraportista. Mikä teidän, mihin suuntaan teidän mielestänne menevät nämä johtopäätökset uudessa ipc kertomuksessa? Ja tohtori Höönelle. Voisitteko hieman enemmän työstää reilua jakoa ETS ja EETS välillä? Näyttäisitte tietävän paljon tästä reilusta jaosta, joten voisitteko hieman tätä enemmän syventää. Sitten tohtori Turner, mainitsitte hiilen hinnan ja sen, että sillä on vaikutuksensa. Oletteko tarkastelleet myös sitä, millaista hintaa tarvitaan hiilipäästölle, jotta sillä olisi tulevaisuudessakin vaikutuksia? 2007-2008 hinnat näitä, mutta mitä tar- miten täytyy tätä, mitä kannustumia täytyy olla. Ja sitten lopuksi vielä professori Krapille. Nykyisessä ETS-järjestelmässä e on selvästikin paljon ongelmia, mutta komissio tietysti tarkastelee mahdollisuuksia sopeuttaa tätä ilman, että täytyy nykyjärjestelmään tehdä liian dramaattisia muutoksia. Esimerkiksi poistamalla päästölupia. Voisitteko hieman tätä kommentoida? Äh, Minulla itselläni on pari-kolme kysymystä tohtori Töner sanoi, että ei 2020 ole tärkeä, vaan 2030. Aikaisemmin tohtori Höne sanoi, että tämä ähm, CO2-huippu pitää saavuttaa ennen 2030, muuten tähän kahden äh, asteen tavoitteeseen ei päästä. Ja nyt haluankin tietää, on, mikä vuosikymmen on tärkeä, tämä vai seuraava. Nämä viestit ovat tärkeitä toimijoille kentällä onko, kysy, onko aikaa jo menetetty vai onko vielä seuraavalla vuosikymmenellä aikaa ottaa kiinni? Sitten haluaisin myös terästeollisuudesta kuulla. Teillä on mahdollisuus äh, crop, sitä vähän valottaa tarkemmin, mitä se merkitsee. Ja tuo, mitä Linda McEvan kysyi, kun siirrytään 34 prosentin eh, vähennyksiin eh, maakaasulla ja muilla polttoaineilla. Meillähän on uudistuvat, uusiutuvat energialähteet eh, toive, toiveenamme, että niiden käyttöä laajennettaisiin ja saataisiin tavoitteet saavutetuksi. Kun me tuemme niitä enemmän, niin päästään parempaan tulokseen kuin 20 prosenttia vuoteen 2020. Siinä on vielä varaa parantaa ja kehittää. Tässä olivat nyt meidän kysymyksemme. Onko vielä kysymyksiä? Häntä myöskin puhumaan hiiliteollisuudesta, terästeollisuudesta. No niin, yhä kysymyksiä terästeollisuudesta. Niitä tehtaitahan Euroopassa riittää. Aloitetaan vastaukset kaksi kolme minuuttia kullekin. Yes. Sorry, Lu. Um, Bas Eichhout, you asked... Niin, Bas Eichhout kysyitte siitä, mitä suuntaa tässä voisi tapahtua, että valmistellaan nyt. Me tulimme saman erityiskertomuksen joka liittyy siihen, miten selvitetään – tästä vaiheesta kohti uusiutuvia energioita. Tämän tulisi valmiina ensi kesänä. Seuraavassa arviointiraportissa vuonna 2014 kolme asiaa tulee olemaan keskipisteessä. Yksi on se, että tulee olemaan vielä parempi jo perusta tieteellisille johtopäätöksille, tulemaan enemmän varmuutta lausunnoissa, eivätkä ne enää ole ehkä hieman, en kovin paljon poikkeavampia siitä, mitä aiemmin sanottiin, mutta niissä on enemmän varmuutta. Sitten mitä tulee ilmastonmuutokseen, tullaan näkemään e, ympäristöongelmien kirjona, joita koko ihmiskunta aiheuttaa. Ja, ja sitten mitä voidaan odottaa, on se, että tullaan paremmin e, sitä, miten voidaan ottaa kustannukset huomioon niin myöskin työllisyyskysymykset, jotka liittyvät eri teknologioiden käyttämiseen, tulemaan parempia skenaarioita, mitkä liittyvät nimenomaan teknologian käyttöön. Ja sitten kysymys, joka liittyi siihen, miten, milloin CO2 pitäisi olla huipussaan, mutta jotta saavutetaan kahden asteen tavoite 50 todennäköisyydellä. Ensimmäisen vuosikymmenen aikana jo kolmasosa on siitä tavoitteesta, mitä pitäisi leikata saavutettuun. meillä pitäisi olla nolla päätöksiä vuoteen 2050 mennessä. Milloin siis huippu on saavutettu, miten halutaan päästä tulevaisuudessa. Pitäisi katsoa koko budjettia, jos mitä me syö kakusta nyt, sitä vähemmän on jäljellä sitten myöhemmin. Kasvupohjaiset skenaariot. Minusta ympärist- ilmastonmuutos on vain jäävuoren huippu. Meillä on ongelma, joka liittyy materiaalin valvontaan, ajatellen siinä, miten ihminen yhteiskunta toimii suhteessa ympäristöön, tähän liittyvät biomateriaalien saavuttaminen irrot, maan pinnasta. Ja tästä päästökysymyksestä on tulossa myöskin saastekysymys, jätekysymys. Ja myös se, miten paljon ainetta yhteiskunnat käyttävät, se on hyvin keskeinen kysymys. Ja se, miten voidaan hallinnoida CO2-järjestelmää, hiilijärjestelmää, on hyvä esimerkki tästä. Ehkä on muitakin, joita joudutaan pohtimaan, kun vä- maailman väkiluku kasvaa ja kun BKT kasvaa. Tämä on kestävyyteen liittyvä kysymys, mutta se on ilmastonmuutoskysymyksen takana osana tätä jäävuorta. Tori Hyön, olkaa. Thank you. I'll, I'll... Kiitoksia. Jatkan tästä edellisestä. Onko mahdollista, että odotellaan nyt ja myöhemmin sitten kiritään kiinni? No kenties tässä pitäisi UNEPin päästöraportti lukea. Siinähän puhutaan maiden nykyisistä sitoumuksista, kansainvälisistä Cancunin, Kööpenhaminan sitoumuksista, jos pidetään kiinni tästä vaatimattomasta päästöleikkaustasosta, niin olisi hyvin hankalaa kirja kiinni, oli johtopäätöksenä. Tässä olisi globaalit päästöleikkaukset, jotka tulisivat hyvin kalliiksi. Tähdellistä nyt on toimia heti, eikä odotella. Tämä johdattaa minut kysymykseen siitä, saavutetaanko kahden celsiusasteen tavoite ilman, että nostetaan 20-30 prosenttiin leikkaustavoitetta. Periaatteessa kyllä se on mahdollista. Euroopan unionilla on vielä pelivaraa kansainvälisestä. Viimeisissä kansainvälisissä neuvotteluissa sovittiin siitä, että kunnianhimon tasoa täytyy nostaa. Jos EU-tyyppinen alue nostaisi tavoitteita, niin mahdollisesti muut tahot tekisivät saman. Tärkeää on myös se, että esimerkiksi Kiina on tässä menossa voimalla eteenpäin. Minä odotan innolla Kiinan seuraavaa viisivuotissuunnitelmaa. Toivottavasti siellä on vielä tiukempia päästörajoitusvelvoitteita. Sitten reilu jako ETS- ja ETS-sektorien e välillä. Mikä kirjo tässä nyt olisi? Et minulta kysyttiin noin 30-40 prosenttia, joka saadaan, jos lasketaan tässä se, että pannaan täytäntöön niin energiatehokkuus kuin uusiutuvien energialähteiden tavoitteetkin, niin silloin tämä luku olisi 30-40 prosenttia. Jos puhutaan pelkästään luvuista, vai pitäisikö ajatella politiikkaa, niin kyllä luvut ovat tärkeitä, kun ajatellaan investointivarmuutta pitkällä aikavälillä. Ilman, että on ylhäältä alaspäin näkymää, niin silloinkin on hankala toimia. Please. Uh, thank you. Um... Kiitos. Ensimmäinen kysymys, voimmeko me saavuttaa vuodessa, 10 vuoden aikana 2020-2030 tavoitteen en haluaisi odottaa, mutta tämä on helppoa, jos politiikka muotoillaan konkreettisesti nyt ja markkinat jos politiikka on noudatettavissa olevaa, markkinat reagoivat siihen, hinnat vastaavat, reagoivat. Ja silloin pitäisi olla rohkaisevia kimmokkeita uuden teknologian käyttämiseen, pitäen mielessä, että joka kerta kun me käytämme halvempaa ratkaisua, seuraava kerralla hinta nousee, markkinat tietävät tämän, ennakoivat tätä. Ja kuten täällä Koni edekaa totesi, jos käytämme vähemmän kansainvälisiä lähestymistapoja, se vaikuttaa huomattavasti hintoihin vuoden 2020 jälkeen. Ja se, että kustannukset lisääntyvät ja samaan aikaan on ongelmia, jotka tulevat vaikuttamaan siihen, miten hiilen hinta nousee. Mitä hintoja, miten hintoja täytyy muuttua miten huomattavasti niitä täytyy muuttua ETSn tehokkuuden osalta. Tämä liittyy 6 miljardin dollarin teknologiaan, joka on CCS. Jos otetaan kaikki hiililaitokset ja korvataan ne näillä CCS-kaasuturbiineilla, tämä ei riitä. Täytyy olla muu mahdollisuus ottaa myöskin äh, kaasu pois järjestelmästä. Tämä on siis noin 50 euroa tonnia kohti. Tämä on siis tällainen benchmark-vertailuhinta, jotta saamme aikaan muutoksen EUTS. Eh, e muita kysymyksiä. Järjestelmän yksinkertaistaminen, tavoitteet vaiheessa kolme järjestelmää pitää, on jo huomattavasti yksinkertaistunut verrattuna aiempaan, mutta jos sitä yksinkertaistetaan liikaa, siitä tulee kömpelöjä, tulee tällaisia epäoikeudenmukaisuuden ongelmia riippuen siitä, miten eri sektoreita kohdellaan, ennen kaikkea kun on kysymys vuodosta. Vaihtelevuus, epävarmuus markkinoilla nousi myös esille. Jos katsoo EUTSn hintaa viime vuosina, se oli muut, vaihdellut 40-60 euron välillä markkinat ovat hyvin vakaat siinä mielessä, kun ne tällä hetkellä on suunniteltu. Hinta vastaan ei voi investoida, sillä on pitkäikäisyys. Ja sitten vastasin kysymykseen, joka liittyy kaasuun ja 34 prosentin tavoitteeseen. Jos on 34 prosentin tavoite ja pyritään pääsemään siihen vuoteen 2030, silloin, silloin tavoitteena on tuloksena on vuonna 2050 yli 60 prosentin leikkaus. Thank you. Michael Krapp. Thank you. Um, the... Kiitoksia. Tässä esitettiin useampia kysymyksiä muista politiikoista ja niiden suhteesta tähän. Haluaisin ensin ilmaista oman näkemykseni siitä, että en ole koskaan nähnyt yhtään uskottavaa politiikkapakettia, jossa ei olisi mukana yhdistelmä teknologiapolitiikkaa, hiilihinnoittelua ja energiatehokkuuspolitiikkaa. Mutta näiden kolmen eri instrumentin suhteellinen merkitys vaihtelee sektorikohtaisesti ja hiilen hinta ETS-järjestelmässä on paras lähestymistapa, johon tähän mennessä on, joka tähän mennessä on saatu aikaiseksi. Sitten teräksestä pyydettiin työstämään niin hinta, niin hinta kuin innovaatiotoimet ovat äh, tärkeitä. Tämä on sektori, jossa on toimittu paljon energiatehokkuuden hyväksi, koska energia on kallista. Perustavanlaatuinen haaste, joka on meillä. Jokaisessa hiilihintajärjestelmässä, oli se ETS tai mikä tahansa, niin on, haaste on se, että samaa hiilen hintaa ei saada koskaan samoille kaikille sektoreille, kaikilla alueilla, kaikilla mantereilla. Tämän vuoksi voidaan tehdä vain kaksi asiaa. Joko tehdään jotain, jonka kautta saadaan hiilihinta pois näistä toimista taas, tai sitten tehdään jotain tässä rajalla niin, että sisäiset kuluttajat eivät joudu syrjimään omia tuotteitansa tuontituotteiden kustannuksella. Meillä on vain kaksi nämä, nämä kaksi vaihtoehtoa. Minä yritin itse asiassa terästesektorin osalta todeta, että itse asiassa sama logiikka pätee tässäkin. Loppujen lopuksi pitäisi saada sellainen järjestelmä, jossa kuluttajat joutuvat kohtaamaan hiilen hinnan Euroopassa, oli se sisäisestä tuotannosta tai ulkoisesta, ja eurooppalaiset tuottajat, jos ne tuovat muualta, niin ne joutuvat kohtaamaan tämän hinnassa teräksen osalta. Tässä on aivan perusteltu keissi, mutta tästä kyllä ilmastostrategien ja muiden keskuudessa paljon vielä kiistellään. Tässä on aivan perusteltua sanoa, että siirtymä vaiheessa kolme vapaa, vapaisiin päästöoikeuksiin on perusteltua. Ja perussyy on tälle se, että terästeollisuus on hyvin pääoma-intensiivistä. Se on investointialue teollisuus haluaa turva, varmuutta ja ainut tapa saada se ei ole poliittisten erilaisten pelien kautta, minkälaisia ja miten pitkään nämä vapaat päästöoikeudet ovat olemassa, vaan Euroopan täytyy siirtyä sellaiseen järjestelmään, jossa ei ole eh, hiilen hinnan osalta mitään syrjintää kotimaisen tuotannon ja tuontituotannon välillä. Sementtisektorilla, minä yritin nyt tätä hieman selittääkin, mutta minulla ei ole aikaa nyt käydä kaikkia näitä syitä läpi, mutta sementtilaitoksia, niitä voi perustaa ja purkaa paljon helpommin ja nopeammin kuin terässektorilla. Mm, minä olin juuri erässä foorumissa puhumassa vaiheesta yksi ja kysyttiin, että miksi kukaan ei näistä romahduksista meitä varoittanut. Jos me sementtisektorilla pidämme nykypolitiikasta kiinni, niin silloin meillä on yhdistelmä merkittävää hiilivuotoa, eh, windfall eh, profitseja ja myös loppujen lopuksi tässä tulee hyvin eh, sotkuinen keskustelu, eikä tämä tee ETSlle e yhtään hyvää. Okei, okay. Thank you very much for this first round of... Kiitos tästä ensimmäisestä kierroksesta asiantuntijan lausunnoista, joita olemme huolellisesti kuunnelleet. Nyt siirrymme toiseen osaan niin sanoakseni, niin esiä, siis kolmas osa, mutta asiantuntijan kannalta osa kaksi. Ja välittömässä annan puheenvuoron Axel Egertille, joka edustaa Euroopan rauta- ja terästeollisuutta, Euroferiä palaamme siis teräkseen jälleen. I'm represent- Kiitos. Edustan täällä energiaintensiivistä teollisuutta, joten toivon, että aika riittää. Minulla on täällä 14 sivua. Olen tätä pyrkinyt hiukan tässä leikkaamaan, mutta aluksi minä edustan siis energiaintensiivistä teollisuutta, paari, lassi, sementti, jalostamotti teräs, muut metallit, energiaintensiiviset työsuojat ovat sitoutuneet vähentämään päästöjä. Minun täytyy sanoa heti alusta, että meillä ei ole mitään ilmastonsuojelua vastaan. Tulemme niin paljon kuin voimme antamaan panoksemme tähän ajatellen tekniikkaa ja kilpailukykyä. Me ei ole mitään tätä 2020 tavoitetta vastaan. Mutta meidän täytyy hyväksyä siis sitoumukset, joihin neuvosto teki ryhti vuonna 2007 ja jotka toistettiin vuonna 2008-2009, se pyritään liikkumaan kohti 30 prosenttia sillä ehdolla, että muut maat, kehittyneet, nousevat taloudet seuraavat samalla linjalla. Näin ei ole kuitenkaan käynyt, ei Kööpenhaminassa eikä Kankunissa. Kuten herra Grapp juuri totesi, me tarvitsemme vakautta, varmuutta. Meillä pitää olla varmuutta. Me haluamme, että EU sitou- noudattaa sitoumuksiaan. Annan esimerkin. Kiinan sitoumus vähentää päästöjä 40 prosentilla avaa käytännössä sille mahdollisuuden lisätä säästöjä 75-90 prosenttia vuoteen 2020 mennessä kuka on tehnyt, me olemme tehneet tämän laskelman. Se olisi viiden miljardin tonnin CO2-päästölisäystä tänä aikana. Joten meidän pitäisi, siis jos me haluamme jotenkin korvata tämän päästöjen kasvun, meidän pitäisi sammuttaa kaikki valtiot Euroopassa ja sekään ei riittäisi. Ehkä komission tulisi tehdä samantyyppisiä arvioita muidenkin maiden osalta, myöskin Brasilian ja Intian ja niin edelleen osalta. Luku osoittaa, että me emme voi voittaa taistelua ilmastonmuutosta vastaan, jos nousevat arvot eivät osaltaan anna panostaan. Ei ole järkeä uhrata Euroopan teollisuutta, jos maailmanlaajuisesti päästöt kasvavat. Tästä syystä pidämme kiinni sitoumuksista, joita on tehty viime vuosina Eurooppa-neuvostossa niin Euroopan unionissa. Sitten ehkä tarttuisin malleihin, joita komissio on käyttänyt arvioissaan. Me uskomme, että komission käyttämät mallit luottavat, perustuvat puolueellisiin odotuksiin, joissa ei aliarvioidaan päästöjä ja aliarvioidaan kielteisiä vaikutuksia työllisyydelle. Siinä ei oteta huomioon sitä, miten tiukkoja ovat nämä viitearvot, benchmarkit. Siinä ei oteta huomioon sitä, että sähkön hinta Euroopassa jo nyt on yli 20 prosenttia korkeampi kuin Yhdysvalloissa ja 200 prosenttia korkeampi kuin Kiinassa. Siinä ei oteta huomioon sitä, että, että sähkön hinnan tuleva kasvu, joka johtuu ETSn kolmannen vaiheen toimeenpanosta. Siinä otetaan huomioon lainsäädäntö, joka koskee uusiutuvia energialähteitä, joka myöskin tulee nostamaan sähkön hintaa edelleen. Nämä mallit osoittavat vähäistä vaikutusta työllisyyteen, koska uskotaan, että tulokset huutokaupoista ja hiiliverosta täysin lisät otetaan huomioon työllisyyskysymyksiä, mutta jäsenvaltiot eivät kuitenkaan tehdä näin. Pullonkaulat, joita, joita kilpailijoille syntyy meille, jotka liittyvät, kustannuksiin, jotka liittyvät EUn ympäristölainsäädäntöön ja lupakysymyksiin, ja niin mallit eivät ota huomioon vaikutuksia, joita näillä on investointipäätöksiin. Kaikkea tätä ei siis näytä, näytä otetun huomioon, joten nämä mallit eivät heijastele todellisuutta eivätkä markkinoiden dynamiikkaa. Tiedonanto arvioi 30 prosentin tavoitteen kustannukseksi 0,254 prosenttia BKTstä. Ja sama raportti, jonka Itävallan taloustutkimuslaitos Wegelet instituutti viikolla julkaisi, arvio kustannuksiksi 2 prosenttia BKT tavoitteista, siis jo kun, silloin kun tavoitte on 20 prosenttia. Joten komission osalta näyttää siltä, että tulokset ovat lähtöisin talouskriisistä. Ja talouskriisin ansiosta kustannukset tulevat olemaan vain 60 prosenttia, mutta tämä arvio on tehty vuoden 2008 lukujen pohjalta. Miksi komissio ei tee arviota vuoden 2010 lukujen pohjalta, koska silloin kustannukset kasvaisivat 69 prosenttia. Hiilen hinta. Komission malli ennakoi keskihinnaksi 16,50 euroa 50. Me olemme tehneet analyysin ennusteista, jotka liittyvät kahden tavoitteeseen ja Barclays, Deutsche Bank, Pointcard ja erät muut instituutit, Union Bank of Switzerland ja muutamat muut laitokset ovat olleet mukana julkaisemassa tuloksia keskimääräinen hinta on arvioitu 88 euroksi, ei siis 16 euroksi 50 sentiksi. Ennuste vuodelle 2020 keskimääräinen hinta oli siis 38, anteeksi 36 euroa. Tästä muodostuu eri kuva kuin komission arvioista, ja hiilen hinta on jo se, johon pyritään komission tiedonannossa 30 prosentin tavoitteen osalta. Vielä pari kommenttia tästä, jos sallitaan, joita ehkä myöskin on syytä miettiä. Ensinnäkin, jos meille tulee uusi kriisi, seuraako sitä ehdotus siirtyä kohti 40 prosentin tavoitetta vuoteen 2020 mennessä toiseksi? Pitäisikö teollisuuden olla huolissaan energiatehokkuuden toimista, kannattaako niitä edes tehdä, koska jos me teemme, silloin tarvitaan vähemmän lupia markkinoille ja hinnat putoavat, jolloin yritykset parantavat toimintaansa suorituskykyä vuoteen 2020 mennessä. Investoinneilla, joita on tehty ennen kriisiä, olemme nähneet esimerkiksi eh, jätekaasuja käyttävän eh, voimalan kautta, jonka, jossa tehdään valtaisa määrä CO2-päästösäästöjä vuosittain. Tämä on puheenjohtajan vaalipiirissä. Tullaanko meitä rankaisemaan tällaista toiminnasta korkeammilla tavoitteilla? Kiitos herra Eker, tuosta huomiosta komission äh, kertomukseen. Nyt jatketaan äh, rouva äh, Sondrin Dixon Disclave. Hän on Prince of Wales EU's Corporate Leaders ilmastonmuutosryhmän johtaja Belgiasta. Olkaa hyvä. Distinguished chair and distinguished members of the... Arvoisa puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, kiitoksia siitä, että voin puhua teille tänään täällä. Minä puhun tässä Prince, Walesin Princein yhdistyneen kuningaskunta ja EU-yritysjohtajien ryhmän, ilmastonmuutosryhmän nimissä. Nämä tahot ovat jatkuvasti vaatineet kunnianhimoisia kasvihuonekaasupäästövähennyksiä ja aikatauluja aivan niin kuin edelliset puhujatkin juuri totesivat. Ja toivottavasti näistä eri näkymistä, näkemistä saadaan rakentava keskustelu aikaiseksi. Cambridgein yliopisto ja Walesin prinssi ovat tukeneet näitä ohjelmia. Tässä vaarana tietysti on, että markkinoita menetetään esimerkiksi Kiinalle ja Yhdysvalloille, jos ei toimita. Tämä ryhmä on monisektoriaalinen. Siinä on yrityksiä vakuutussektorilta, pankkisektorilta, eläkejärjestelmäsektorilta. Ja tässä on myös kansainvälisiä allekirjoittajia, jotka ovat allekirjoittaneet Kööpenhaminan asiakirjat ja he tukevat vahvaa kansainvälistä puitteistoa. Haluan hyvin selvästi puhua EUn ja yhdistyneen kuningaskunnan osalta Yritykset eivät edusta pelkästään puhtaan teknologian yrityksiä, vaan sellaisia nimiä kuin Deutsche Telekomia, Nestleä, Philipsia, Renault, Nissania, Semeksiä, Teskoa, Skanskaa ja monia muita. Nämä kaikki yritykset uskovat siihen, että johtajuuden pitäisi tuoda pitkän aikavälin kilpailuetua. Ja meillä, näillä yrityksillä on kolme avain näkemystä. Alhaisen hiilen teollisuus, vallankumous luo tulevaisuutta EU-vauraudelle ja kasvulle ja tämän kautta saadaan myös positiivisempi ja terveempi yhteiskunta Euroopan kansalaisille. Kuulemahan kohta terveysnäkemyksistä. Ne, joita edustan, ovat kiinnostuneita siitä, mitä nämä markkinamekanismit ovat. Itren edustajakin puhui tästä. Meillä täytyy olla vähän, vähähiilinen kestävä, tavoitteet saavuttava talous. Me olemme iloisia komission tulevasta tiekartastosta vähähiilisen talouteen siirtymisestä. Tämä asiakirja avaa välttämättömän keskusteluun kustannustehokkaista päästöjen leikkauksesta ja kesken kesken, pitkän ja pitkän aikavälin tavoitteista relevanttien yhteiskunnan sektorien hiiliintensiivisyyden purkamisesta ja tämän kautta myös ehdotetaan erilaisia parannuksia teollisiin prosesseihin, liikenteeseen ja niin edelleen. Valitettavasti puheenjohtaja ette ollut paikalla täällä, mutta mehän järjestimme puhemies Vusekin tukemana täällä parlamentissa vähähiilisen konferenssin. Paikalla oli puheenjohtaja Barroso, hänen kuninkaallinen korkeutensa prinssi, äh, Walesin prinssi, äh, komission muita edustajia ja parlamentin jäseniä. Vähähiilinen tavoite on saavutetta, talous on saavutettavissa, mutta me tarvitsemme kunnianhimoisempia tavoitteita ja oikeita välineitä, jotta voidaan teollinen vallankumous todella toteuttaa. Pääoma täytyy olla myös äh, vähähiilisen muutoksen aikaansaamiseksi. Me jo kuulimme Kiinan viisivuotis suunnitelmista. Me pikkuhiljaa olemme lähteneet myös investoimaan vihreään teknologiaan Euroopassa. Pääoman täytyy tulla pitkälti yksityissektorilta. Sitä on olemassa – ja se on valmiina käytettäväksi. On arvioitu, että 2008 lopussa investointeja oli 80 miljardilla. Tämä tulee hyödyttämään hallituksia, kansalaisia, yrityksiä ja tässä vuoden 2009 loppuun mennessä oli aivan valtaisia investointeja tehty. Kaikki meidän jäsenemme ovat antaneet oman panoksemme tälle, mutta tässä on myös ongelmia. Varmuutta puuttuu hiilihintajärjestelmän osalta, hallitusten politiikan osalta ja myös jossakin jäsenvaltioissa ei ole toimittu esimerkiksi uusiutuvien energialähteiden tavoitteiden osalta ja tämä heikentää kumppaneiden luottamusta. Poliitikkojen täytyy myös ymmärtää, että päinvastoin kuin jotkut komission jäsen tai poliitikot sanovat, teollinen kasvu on itse asiassa mahdollista, eikä se välttämättä johda kasvihuonekaasupäästöihin. Taloustieteilijät ja yritysjohtajat ovat jo ymmärtäneet, että teollisen kasvun ei tarvitse välttämättä tarkoittaa hiilipäästöjen lisääntymistä. Ajata, otetaan nyt esimerkiksi vaikka Unilever. Se on onnistunut vähentämään 50 prosentilla globaalisti hiilijalanjälkeään, mutta nostamaan työllisyyttä merkittävästi. 90-luvun alusta BKTmme on kasvanut noin 40 prosenttia ja tuotantomme 30 prosentilla, mutta vuonna 2009 17,3 prosenttia tuli leikkauksia päästöistä. Yhä useammat tutkimukset osoittavat, että kunnianhimoiset ja yhteiset kansallisen, kansan, leikkaukset päästöjen osalta vaikuttavat niin kansainvälisesti kuin maiden tasolla BKTL. Potsdamin tutkimus osoitti, että voitaisiin luoda jopa 6 miljoonaa uutta työpaikkaa, jos tavoitteet olisivat kunnianhimoisempia vuoteen 2020 mennessä. Toivoisin, että Euroopan parlamentissa nyt ei unohdettaisi tätä kulkua kohti 20, 2020 tavoitteita. 20 prosentin tavoite ei enää vie eteenpäin EU-johtajuutta, eikä se mielestämme ole riittävä, jotta voitaisiin investoida vihreään teknologiaan niin, että saavutettaisiin tämä 80-95 prosentin tavoite. On sanottu, että 20 prosentin tavoite voitaisiin saavuttaa ilman mitään lisää sisäisiä mm, ponnisteluja. Me kuulemme myös komission tiekartastosta ja niistä luvuista, joita siihen liittyy. Jos otetaan huomioon kustannustehokkuus, hyödyt, joita tulee energiatehokkuuden parantamisesta, niin meillä täytyy olla kansallista EU-politiikkaa, jolla saavutetaan 20 prosentin energiatehokkuustavoitteet. Me uskomme, että yhdessä jäsenvaltioiden täytyy ponnistella 20 prosentin energiatehokkuustavoitteiden saavuttamiseksi. Ja tällä tavalla EU pääsisi oikealle tielle voidakseen leikata 2020 mennessä 20 prosentilla sisäisiä hiilidioksidipäästöjänsä. Me odotamme yhteistyötä tässä sen varmistamiseksi, että nämä tavoitteet todella saavutetaan. Thank you very much. That was a stress test for the interpreters. To <laughs> follow you. Kiitos, oli stressikoe tulkeille. Niin. Ainakin Saksan tulkkaus oli ihan hyvää. Hyvä. Sitten <laughs> äh, John K. Jensen, joka on Belgian ympäristöallisin varapuheenjohtaja, joka tulee puhumaan hyödyistä, jotka liittyvät näihin tavoitteisiin. Lower. Yritän puhua hiukan, hiukan hitaammin. Hyvä puheenjohtaja, osat parlamentin jäsenet, suuri ilo ja kunnia olla esittämässä teille tänään näitä terveysetuja, joita liittyy tähän äh, tavoitteisiin ja tähän alhaisen hiilen tavoitteeseen tiekartta, jonka toivomme huomioon myöskin terveyden sivuvaikutukset arvioitaessa sitä. Kun ihmiset ajattelevat terveyttä, he ajattelevat usein ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksia, sairauksia, joita leviää, ja miten täytyy sopeutua tilanteeseen. Tämä on tärkeää, mutta mitä minä haluaisin tänään esittää on myönteiset sivuvaikutukset, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen torjumiseen, ja ennen kaikkea ne hyödyt, joita voidaan saavuttaa, jos mennään yli 20 prosentin kohti 30 prosenttia ilmastotavoitteena. Meidän organisaatiomme terveys- ja ympäristöallianssi HEAL pyrkii kokoaa yli 65 organisaatioita, jotka työskentelevät paremman terveyden ja ympäristön puolesta, erilaisia kansalaisryhmiä, lääketieteellisellä ryhmiä, ammattilaisia, tutkijoita, erilaisia instituutioita. Pyrimme kokoamaan todisteita, saada äänemme kuuluviin päättäjien piirissä. Katsomme, että terveys täytyy ottaa mukaan. Se on ollut mukana ympäristökysymyksiä vuodessa 2007 ja tällä hetkellä maailman terveysjohtajat, monet Euroopan potilasjärjestöt pyrkivät katsomaan, että mikä ilmastolle on hyväksi, on hyväksi myöskin ihmisille. Tämä on uusi tärkeä viesti, tärkeä asia myös talouden kannalta. Meillä on myöskin todisteita, jotka tukevat tätä. Politiikan tekijät, parlamentin jäsenet näkevät tämän uudesta kertomuksessamme Acting Now for Better Health, joka julkaistiin viime vuonna. Sen julkaisi Healthcare Without Harm Europe, terveydenhuolto Eurooppaa vahingoittamatta. Komissio ja sen johtava ympäristötaloustieteilijä Mike Holland on ollut mukana äh, ja annettu erilaisia mallia ilmanlaatuun liittyen. Mitä ovat nämä terveelliset sivuvaikutukset? Uusi tutkimuksemme antaa parlamentin käyttöön eräitä taloudellisia ja rahahyötyjä, jotka liittyvät terveyteen, jotka liittyvät siis myöskin ilmastonmuutokseen. Esitän vain muutamia avainlukuja teille, jotka voitte ottaa pohdittavaksenne. Jotkin näistä viesteistä ovat jo herra Eichhautin työasiakirjassa ja toivon, että ne löytyvät löytyvät myös mietintöön, josta keskustellaan lähikuukausina. Ensimmäinen viesti on se, että taloudellinen toisteet terveysvaikutukset ovat hyvin voimakkaita. Niitä ei ole otettu riittävästi kustannushyötyanalyyseissä. Nyt meillä on tilaisuus muuttaa tilannetta. Alkuperäinen vastaus mietintöön, joka julkaistiin viime viikolla, jossa katsottiin joitakin terveyshyötyjä, ei kuitenkaan katsottu niitä kaikkia näemme, että aliarvioidaan sitä potentiaalia on näillä terveysvaikutuksilla. EU kokonaisuudessaan arvioidaan, että hyöty voi olla kol- jopa 30,5 miljardia euroa vuodessa vuodesta 2020, jos saavutamme tämän asetun tavoitteen, joka on siis noin 0,2 prosenttia EU BKT. Haluaisin korostaa, että nämä säästöt tulisivat sen lisäksi, että syntyy 52 miljardin tulot, joita nyt ennakoidaan tulevan liittyen tähän 20 prosentin tavoitteeseen. Uusi analyysi kattaa sekä kustannuska liittyvät kuolemantapauksen ja sairauksetapauksen välttämisestä, jotka voidaan välttää. Siis tämän, mistä nämä johtuvat, voidaan äh, sydän keuhkosairauksia, voidaan välttää sairauskustannuksia, lääkärissä käyntiä, lääkkeiden kustannuksia. Ja tämä menee pitemmälle kuin Euroopan komission raportti viime vuodelta, jossa oli myös lukuja. Tämä myös osoittaa, että terveyshyödyt EU-jäsenvaltioita osalta, jos myös 11 luvun 16 maasta Belgiasta, Puolaan, Iso-Britanniasta, Unkariin on mainittu tässä raportissa. Nämä ovat kaikki myönteisiä vaikutuksia. Toinen viesti, jonka haluaisimme esittää tänään, se, että terveyshyödyt, jotka liittyvät korkeampiin EUn ilmastotavoitteisiin, merkitsevät sitä, että ne ovat noin 2,3 kolmasosaa toimeenpanokustannuksista. Nämä vastaavat lähes kahta kolmasosaa EUn komission omista arvioista, jotka liittyvät siihen, minkälaisia kustannuksia syntyy 30 prosentin tavoitteen toimeenpanosta, jotka olivat 46 miljardia. Sen lisäksi voimme saavuttaa enemmän hyötyä ja säästää enemmän toimimalla jo nyt. Se, että lähdetään 30 prosentin tavoitteen suuntaan jo nyt, tämä politiikan suunta johtaisi siihen, että EU voi lisätä EU-sivuhyötyjä 250 prosentilla verrattuna toimiin viiden vuoden, viittä vuotta myöhemmin tai viiden vuoden kuluessa. Tämä on jotakin, mitä, mihin EUlla ei ole varaa, Siksi on tärkeää, että nyt on parlamentti lähettää viestin siitä, että on tarvetta ryhtyä toimiin välittömästi. Kolmas viesti on myöskin hyvä uutinen kustannusten säästämisestä. Hallitukset voivat säästää terveysbudjeteissaan ja välttää tulevia taakkoja, jotka liittyvät huonoon terveydentilaan. Hiili kasvihuonekaasujen päästöjen vähentäminen voidaan vähentää sairauksien määrä ja tällä tavoin myöskin parantaa ikääntyvän väestön tilaa ja vähentää terveydenhoitokustannuksia. Nämä ovat hyviä uutisia, joita ei vieläkään otettu meidän mielestämme huomioon, ja näiden kautta syntyy uusia ilmastoliittolaisia, niin kuin kansan, kansanterveys ja ö, talousasioiden ministerit. Nämä ovat kuitenkin vain jäävuoren huippu. Nämä hyödyt, laitakseni muita puhujia. Miksi sanon näin? Siksi, että sivuhyödyt, joista me puhumme, kun me katsomme ilmanlaatu, ovat tulokset pelkästään ilmanlaatua katsottaessa, mutta jos katsotaan Länsonin raporttia, on myös nähtävissä, miten politiikan muutto, joka tähtää aktiiviseen liikkumiseen, eli siihen, että ihmiset käyttävät esimerkiksi polkupyörää enemmän, osaltaan myöskin vähentäisivät tiettyjä sairauksia, kuten ylipainoisuutta sokeritautia ja niin edelleen. Kaikki kansalaiset EU ovat hyvin huolissaan siitä, miten ympäristö vaikuttaa terveyteen. Me kehotamme teitä, parlamentin jäseniä, saattamaan nämä tiedot kansalaisten valitsijoiden tietoon, koska monet heistä haluavat tietää, mitä ovat myönteiset vaikutukset, joita on toimilla, jotka liittyvät ilmaston tilanteeseen. Nyt lääketieteellinen yhteisö terveysyhteisö katsoo teidän suuntaanne, pyytää, että myös terveysotetaan huomioon siinä yhtälössä, joka liittyy ilmastonmuutokseen, ja toivoo, että mennään pitemmälle kuin 20 prosentin päästötavoite. Thank you. That was relaxing for... Tämä oli hyvin rentouttavaa tulkeille. We have a balance. Joten meillä on nyt tässä tasapainoa näiltä osin, ja sitten viimeinen puheenvuoro tulee Jason Andersonilta Euroopan ilmastopolitiikkaa WWFn politiikkatoimistosta. We'll see how I do for the inter- Kiitoksia. Saas nähdä, miten tulkkeen, tulket pärjäävät tässä. No, on ilo voida puhua täällä kuulemistilaisuudessa nyt iltapäivällä. Kysymys, joka parlamentilla on edessään, on se, että pitäisikö nostaa EU-tavoitteita 20-30 prosenttiin, jos tässä saavutettaisiin looginen ja järkevä poliittinen vastaus, niin täytyy ottaa huomioon seuraavat seikat. Ensinnäkin, että Euroopassa voi, onko välttämätöntä saavuttaa suuremmat päästöleikkaukset, jotta vältetään vaarallista ilmastonmuutosta. Onko tavoiteluvut oikeat ja onko tässä muita perusteluja tällaisia tavoitteita niiden puolesta tai niitä vastaan? Ensinnäkin, jos halutaan välttää kahden asteen lämpenemistä yli, yli tätä lämpenemistä, niin tässä Euroopan unionin reilu leikkauspäästötavoite on ainakin 30 prosenttia. 2020 tavoitteet johtavat siihen, että ollaan tiellä yli kolmen celsiusasteen lämpenemiseen ja tämä olisi todella tuhoavaa. Me käymme nyt kilpailua ajan kanssa tässä, me tiedämme sen. Ja tämän pitäisi korostaa meidän päättäväistä haluamme nostaa tavoitteita. Sitten toiseksikin nämä itse tavoitteet. On arvioitu, että 17,3 prosenttia saadaan saatiin 2009 mennessä leikkauksia vuoteen 1990 verrattuna. Yhä enemmän nyt viedään eteenpäin energiatehokkuuspolitiikkaa ja 2,3 gigat tonnia on saatavilla ulkoisia päästölupia laitoksille. Voitaisiin sanoa siis, että ihan helpostihan nämä, tämä 20 prosentin tavoite saavutetaan joka tapauksessa, mutta ei tähän ansaa pidä langeta. Tavoitteet ovat äärimmäisen tärkeä väline johtaa politiikkaa ja käyttää eri välineitä Euroopassa. Tavoitteet ovat motivaatio päästökaupalle niin, että voidaan korjata tilannetta. Tietyt alat saavat vapaita päästöoikeuksia, mutta sellaisiakin hankkeita, joilla ei ole saatu todellisia päästösäästöjä aikaiseksi, ja tämä on heikentänyt uskottavuutta. Samaan aikaan ei ole mitenkään ilmeistä, että 30 prosentin tavoitteen puute ja energiatehokkuuspolitiikan äh, uudelleen arviointi johtaisi uuteen esimerkiksi sitovaan lukuun. 2010 suuntaan antavat energiatehokkuustavoite ja niin edelleen. Tämä antaa hyvän näkemyksen siitä, mitä EU tarkoittaa, kun se asettaa näitä tavoitteita. No onko sitten mitään syitä tavoitteiden nostamiselle tai alentamiselle? On sanottu, että 30 prosentin tavoite oli jo kallis tietyille aloille, että Eurooppa on jo johtaja ja että Eurooppa joka tapauksessa on vahvoilla globaalilla tasolla. No nämä ovat vain sivujuotteita. EUlla on monia sellaisia sektoreita, jotka ovat kansainvälisen kilpailun alla – ne ovat saaneet taloudellista hyötyä vapaista päästöoikeuksista. Ainoastaan relevanttia on nyt tässä se, että ovatko ETS kuulut taakka vai mahdollisuus? Monet tutkimukset osoittavat, että voidaan luoda uutta kestävää taloutta, jossa Euroopalla voi olla johtava rooli YK Ympäristövirasto julkaisi juuri tutkimuksen, jossa sanotaan, että kestävä ja vihreä teknologia voi luoda taloutta ja vaurautta. Viime viikolla Saksan ympäristöministeri esitteli analyysin, joka liittyy niihin tärkeisiin kysymyksiin, joista Euroopan parlamentissa keskustellaan. Tulevaisuus on sitä, miksi sen tekee. Tässä täytyy kannustaa myös investointeihin. Hiilen intensiivisyyden purku ei tarkoita sitä, että yritykset ajetaan pois Euroopasta, vaan tällä tavalla vain uudella modernisoidaan teollisuutta. Esitetyt luvut osoittavat, että täytyy saada enemmän osaamista uusiutuvien energialähteiden kentällä. Ilmastonmuutostutkimus äh, viime lokakuulta osoittaa, että tulevaisuuden teknologioiden merkitys on jo osoitettu ja niitä on olemassa, mutta tässä tarvitaan investointeja. Ja näillä investoinneilla päästään sitten EUn ilmastotuun äh, tavoitteisiin. Tavoitteet eivät ole äh, ainut ratkaiseva asia, mutta se on välttämätön matkalla eteenpäin. Jotkut sanovat, että EU menee liian pitkälle verrattuna kilpailu, kilpailijoihinsa, mutta todisteet osoittavat aivan toiseen suuntaan. Komission oman BKT-vaikutusmallin mukaisesti EU pitäisi mennä 30 prosentin tavoitteisiin, jotta se olisi samalla tasolla kilpailijoidensa kanssa. Ja vielä silloinkin se jäisi EUsta ja Intiasta esimerkiksi jälkeen. Tässä tarvitaan paljon enemmän kuin tavanomaisia toimia. Kiina aikoo 64 prosentilla nostaa uusiutuvien energialähteiden käyttöä. 11,5 miljardia euroa investoidaan vaihtoehtoisiin autoihin esimerkiksi. Tärkeänä innovaatio- ja rahoituksen keskuksena Euroopalla voi olla merkittävä rooli, mutta se ei tule toteutumaan jos ei toimita oikealla tavalla ja aseteta näitä tavoitteita kunnianhimoisesti. Joten johtopäätöksenä on nyt sitten se, että onko johtotähtenä pelko vai luottamus. Tässä on esitetty useita eri tavoitteita vuosien aikana. Pohjois-Afrikan viimeaikaiset tapahtumat antavat parikin tärkeää viestiä. Ensinnäkin fossiilisten polttoaineiden riippuvuus on äärimmäisen vaarallista. Energiasäästöt ja kotimaiset uusiutuvat energialähteet ovat tärkeämpiä kuin koskaan. Toinen viesti on äärimmäisen inspiroiva. Tavalliset ihmiset ovat todella muuttaneet tässä mielenosoitusten kautta historian kulkua. He ovat tarttuneet tulevaisuutensa. Euroopan parlamentilla on mahdollisuus nyt osoittaa, että demokraattinen prosessi, jota monet ovat vaatineet, että tässä voidaan todella vastata näihin odotuksiin. Ja ilmastonmuutoskysymykset liittyvät myös tähän. Todella kehittäisin teitä kaikkia toimimaan. Kiitos paljon. Toinen kierros toi lisää argumentteja keskusteluun ja kai joka suuntaan täytyy sanoa, niin että nyt meillä on kyselykierros. Äh, Karl-Heinz Florence aloittaa. Herra puheenjohtaja, kiitos paljon. Jos nyt ymmärsin oikein tämän viimeisen kierroksen ainakin, niin Euroopan teollisuus voi tänä iltana äh, antaa kuoharikorkkien poksahdella, koska kun me tätä suurempaa äh, vaadimme, niin tällä on vaikutus, äh, äh, suurempi vaikutus, näin ymmärsin ainakin nämä kaksi viimeksi puhunutta naishenkilöä ja saksalaiset tieteilijät, jotka valitettavasti puhuivat täällä englantia. Minun täytyy Tämä, äh, tässä muistuttaa, että me edustajat emme puhu, kun me haluamme tulla valituiksi uudelleen, he eivät. Ei. 30 prosentin tavoitteesta on näyttää, jos se, siitä luovutaan teollisuudessa, niin meidänkin pitäisi ja minua kiinnostaa tässä tää, nämä tehokkuustavo, tavoitteet, pitäisikö ne panna sitoviksi vai ei. Siitä haluaisin kuulla lisää ja keskustella täällä, koska jokainen tässä valiokunnassa tietää, että olen intohimoinen lainsäädännön toimeenpanon kannattaja ympäristöalalla. Ja näin ollen haluan kysyä, miten esittelijä tämän näkee ja miten komissio tämän näkee, vaikka se ei ehkä voikaan. Yeah. Äh, Mehän saamme puhua täällä kaikilla kielillä, voisimme puhua espanjaakin. Min, jos yritän sa- äh, espanjaksi tulla uudelleen valituksi, niin se ei kyllä onnistu, minun täytyy siellä puhua saksaa. No, kokeillaan. Sitten meillä on Aso Vestos. Kiitos puheenjohtaja. Minä esitän kysymykseni ruotsiksi. Ensimmäinen on Axel Egertille. Aloititte mainitsemalla, että edustatte teollisuutta, joka haluaa vähentää päästöjä. Mitä te itse asiassa haluatte sitten meidän tekevän, jotta voisimme omalta osaltamme edistää sitä, että näin tapahtuu? Voisitteko reagoida siihen, mitä Michael Grapp sanoi näistä hiilidioksiditulleista, niin että hinnat eivät koskaan tule olemaan aivan samalla tasolla. Kaikki tulee vaihtelemaan. Haluaisitko silloinkin nähdä, että olisi kenties tällaisia tuontitulleja? Ja toinen kysymys. Olen unohtanut etunimen, mutta herra Jensen että kaikki CO2-päästöjen vähentämiset pitäisi vaikuttaa terveyteen. Minä joka mietin tätä, koska mehän, meillä on myös polttomoottoreita, joilla on usein päinvastainen vaikutus, että tässä CO2-päästöjen vähentäminen voi johtaa siihen, että näistä moottoreista pääsee hiukkasi, joilla on kielteinen vaikutus terveyteen, missä määrin, mit, millä aloilla pitäisi olla suurimpia CO2-päästöjen, jotta saisimme suurimmat terveyshyödyt, niin että vaikutus olisi mitä myönteisin terveyteen. Sabine Wilz. Kiitos ja Sabine Wirtz. Kiitos. Me olemme juuri kuulleet, mitä etuja 30 prosentin tavoitteella vuoteen 2020 on kansanterveyteen ja työllisyyteen. Se on, on tässä sosiaaliset kysymykset ovat tärkeitä ilmastonsuojelun yhteydessä. Kuten Florence, minä kannatan sitovaa lainsäädäntöä ja haluaisin asiantuntijoille esittää kysymyksen koskien ensinnäkin sitä, mitä vaikutuksia tiukalla energiatehokkuuslainsäädännöllä on jäsenvaltioissa Euroopan unionissa, mitä se siis toisi, ja sitten la, la, uusiutuvien energioiden lakisääteinen tukeminen, mitä se vaikuttaisi, ja kysymys komissiolle, miten sitovia 30 prosentin tavoitteet voitaisiin asettaa, miten sitoviksi ne voitaisiin asettaa. Kiitos. Elisabetta Gardini. E, Elisabetta Gardini. Kiitos paljon. Minä haluaisin kaikkia osallistujia kiittää sydämellisesti ja kysymykseni haluan osoittaa Euroferin edustajalle. Hyväksyttekö sen, mitä edellä sanottiin, kun oli kysymys työllisyystilanteesta. Minä sain sen kuvan, että mm, tässä lähdetään tasoituksesta te, työllisyys toisaalta ja toisia, toiset arvot tasoittavat sitä. Ja sitten kysymys Andersenille, Anderssonille. Minä sain sen kuvan, että strategioista on kaksi lähestymistapaa. Toinen on Eurooppaa koskien, toinen muuta maailmaa, missä asetetaan teknologian ja me yritämme täällä äm, antaa äm, sitovaa ohjailua. Meillä on tässä materiaalinen teollisuus ja immateriaalinen teollisuus vastakkain Tämä ei varmaan merkitse, että menetämme teknologioita. Miten te näette tämän? Kiitoksia. Muutama lyhykäinen kysymys. Ensinnäkin äh, edus herra Eckertille. Puhuitte paljon komission malli, malleista ja niiden vääryydestä, mutta voisitteko sitten ainakin yhden asian osalta hieman syventää, mitä tarkoitatte tältä, tällä ja Haluaisin kuulla eritoten hiilivuodosta. Herra Krapkin antoi suurin piirtein samoja viestejä hiilivuodon tasosta kuin komission malleissa on. Ja jos te sanotte, että hiilivuotomallinnukset ovat vääriä, niin voisitteko hieman syventää tätä sitten Rova Dixonille? Teillähän on ryhmässänne paljon investoijia. Ernst et Young asetti viime vuonna Kiinan ensimmäiseksi kestävyys kehitysindeksissä. Voisitteko hieman tästä puhua Euroopan osalta? Ja Rova Jensenille näistä rinnakkaishyödyistä. No, Sanoit, että teillä on lukuja eri jäsenvaltioille, noin en tarvitse niitä nyt, mutta voisitteko hieman kertoa meille osviittaa, millä mailla on suurempia ja terveyslisähyötyjä kuin toisilla? Ja sitten lopuksi herra Anderssonille. Tietysti meillä on nämä kansainväliset neuvot suunnittelut, mutta myös viisivuotistaloussuunnitelmat esimerkiksi Kiinassa. Millä tavalla tämä Kiinan ää, äh, ensi viikolla julkaista, julkaistama, julkaisema äh, viisivuotissuunnitelma, miten sitä voitaisiin verrata kansainvälisiin neuvotteluihin, mikä yhteys niillä on? Last question, Satu Hassi. Thank you very much. Uh... Kiitos. Niin. Herra Egertin kommentit olivat melkoisessa ristiriidassa sen kanssa, mitä kuulimme professori Grappilta ensimmäisellä kierroksella, ja siksi haluaisin kuulla herra Grappin kommentit siihen, mitä herra Egert sanoi tässä toisella kierroksella. Yeah. Um, An Sandrine Dixon, äh, Sie haben gesagt, äh, Sie... Ähm, Dixon, te sanoitte, että keräätte äh, yritysjohtajien mukaan pankkeja, ähm, vakuutuslaitoksia, Deutsche Telekom, Unilever, kredit, nämä eivät ole tuotta, tuottajia, vaan teo, raaka-ainetuottajia muilla sektoreilla yritysjohtajia on myös Euroopan ulkopuolelta tässä mukana. Ja mikä on suhde raaka-aineteollisuuden ja, ja äm, muun teollisuuden välillä? Ja Anderson sanoi, että hänen arvionsa mukaan äh, nämä kreditit eivät ole eh, vähentäneet päästöjä, eli päästökauppajärjestelmä ei ole siinä suhteessa toiminut. Ja Töönä sanoi edellisellä kierroksella, että kyllä ne olisivat johtaneet. Investointipäätöksiä on muutettu esimerkiksi voimalaan suunnittelussa. Ja tästä, tästä haluaisin kuulla. Ja nyt eh, viimeisiin vastauksiin. Axel Eckart, eh, kaksi kolme minuuttia ja siitä aloitetaan. Yeah, thanks, Mr. Chairman. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäinen kysymys tuli Rova Westlundilta, joka liittyy niistä toimista, joita me haluaisimme ehdottaa. Ensinnäkin myös vastatakseni eräisiin kommentteihin, joita esitti tämän Prince, Walesin prinssijohtajaryhmän edustaja. intensiivinen teollisuus on vähentynyt huomattavasti säästöjä vuodesta 1999 vuoteen 2020 vähennämme yli 40 prosenttia päästöjä. Se on enemmän kuin IPCC pyytää. Kuka muu on tehnyt näin? Me olemme luultavasti ainoat, jotka kilpailevat kansainvälisesti. Mitä tulee teräkseen, mitä herra, mitä Jason sanoi. Tämä liittyy myös Westlundin kysymykseen. Terästeollisuus ja muut alat, niillä olisi jo tällaista läpimuototekniikkaa. Se ei ole totta. Ilmasto toimii verkoston Climate Action Networkin raportissa. Ei todeta tätä. Me olemme totta, että nämä läpimurtoteknologiat eivät ole käytössä ennen vuosia 2020-2030, jotkin ehkä hiukan aiemmin, mutta me tarvitsemme kuitenkin infrastruktuurin, joka täytyy taas jäsenvaltioiden toimittaa. Ja tiedätte, että tässä on valtaisia ongelmia. ja Sen lisäksi tietysti kaiken pitää olla kustannustehokasta. Toimet, joita ehdotamme, niissä erityisesti on se, että pitäisi sitä huomattavasti tutkimusta ja kehitystä pilottivaiheessa, demonstraatiovaiheessa, mutta myöskin riskihallinnan jakamisessa. Joten jos hankkeet epäonnistuvat, teemme 500 miljoonan investin, investoinnin näihin, kuka jakaa meidän kanssamme riskin. Tavoitteet terästeollisuuden ja muidenkin sektorien osalta haluaisin kysyä keneltä tahansa, joka tässä – on, että onko hänellä antaa tekniikkaa. Jos on, niin voimme katsoa, miten kustannustehokasta se on. Jos se on kustannustehokasta ja meillä on sitä, me tulemme soveltamaan, käyttämään sitä, mutta antakaapa ensin se teknologia, jota tarvitsemme. Se oli siis yksi kysymys. Sitten oli toinen kysymys, joka liittyy vientikorvauksia, korvauksia, energiariippuvuutta mutta Jotkin jäsenet ovat ehkä eri mieltä, mutta useimmat meidän jäsenistämme sanovat, että tämä ei ole väline, jota voidaan käyttää. Tulee liikaa ongelmia kolmansien maiden kanssa. Olisi myös vaikea vetää rajalinjoja, jos on vienti, ver, tulleja tai on tuotetulleja e, tonnilla terästä. Mitä me teemme autoilla? Autot, niissä on 500 kiloa terästä. Tuleeko niillekin jokin vienti- tai tuonti tulli? Nämä kaikki täytyy pohtia hyvin tarkkaan. Me emme ole täysin tällaisia rajatoimia, muokkailutoimia, mutta vain tietyissä tapauksissa. Rova Gardinin kysymys, joka liittyy työllisyyteen. Totta kai toisaalla on hyötyä, toisaalta taas menetetään työpaikkoja. Yhdeksän vuoden aikana joku sanoi, että jopa tarvitaan kuusi miljoonaa työntekijää. Mistä me saamme kaikki nämä pätevät työntekijät? Nyt meillä on jo ongelmia löytää ammattitaitoisia työntekijöitä. Herra Eichhout hiilivuodoista. Minun pitäisi olla täsmällisempi kenties. On totta, että komission malli käyttää 100 prosentin heijastumista hintaan. Tämä ei voi olla mahdollista sellaisilla sektoreilla, jossa on riski hiilivuodoista. Mutta sitten täällä minä vaan välittäisin kustannukset eteenpäin, eikä minun tarvitse suinkaan tässä nyt olla puolustelemassa teollisuuden kantaa. Kiitos. Okei. Okay. Thank you very much. Um, and Kiitoksia ja pahoittelen nopeaa puhettani. Tulkeilla oli ehkä hankaluuksia, yritän nyt puhua hitaammin. Ensinnäkin olemme yhtä mieltä siitä, että energiaintensiivinen teollisuus on vähentänyt päästöjä ja tehnyt ponnisteluja. Ja Missään tapauksessa nämä yritykset, joita edustamme, eivät halua riittautua tässä energiaintensiivisen teollisuuden kanssa. Monet yrityksistä me toimivat näillä aloilla. Ne yritykset, jotka ovat riippuvaisia raaka-aineista ja toiset taas eivät ole, no monet jäsenistämme ovat, esimerkiksi Semex, samoin kuin Shell fossiilista polttoaineista, mutta me pyydämme, että nämä yritykset täysin muuttavat omaa toimintamalliansa. Nämä yritykset haluavat mennä tähän suuntaan, ja tämä on tässä nyt se tärkeä asia. Puhutaanpa niistäkin yrityksistä, jotka ovat riippuvaisia luonnonvaroista ja jotka myös esimerkiksi Nissan Renault ovat äh, riippuvaisia nousevasta teräksen hinnasta, niin kaikki ymmärtävät, että teollisuudelle tämä tulee olemaan hankalaa. Ja näin ollen nämä yritykset ovat halukkaita ottamaan käyttöön käyttöön oikeat välineet, joilla voidaan auttaa yrityksiä, joilla on kaikista suurimmat vaikeudet Euroopan tasolla. Ja tämä liittyy siihen, mitä herra Crab totesi, ja minäkin haluaisin tätä nyt heijastaa omassa puheessani. Meidän täytyy löytää ratkaisuja niille, yrity- niille teollisuuden aloilla, jotka kärsivät eniten, mutta samalla meidän ei pitäisi millään tavalla heikentää näkemyksiämme leikkauksesta, koska me puhumme vain näistä teollisuuden aloista, E, ja on sellaisia yrityksiä, jotka todella haluavat vastata haasteisiin ja myös ottaa tiettyjä riskejä. Ottavatko kaikki sektorit kantakseen näitä riskejä? No, tämä tulee olemaan hankaluutena. Esimerkiksi liikenne- kuljetussektorilla täytyy tarkastella sellaisia alueita, joilla näihin voidaan ryhtyä. Energiasektorilla selvästikin jotkin fossiilisen polttoaineen tuottajat ovat jo vaihtamassa vaihtoehtoisiin polttoaineisiin ja energian toimittajat etsivät erilaisia toimituslähteitä. Myös täytyy miettiä sitä, mitä jäsenvaltiot ovat valmiita tekemään. Olen va- varsin paljon yhtä mieltä Florenssiin ja Virtsin kanssa siitä, että meidän täytyy löytää sitovaa lainsäädäntöä energiatehokkuuden alalla. Mutta samalla kun keskustellaan uusiutuvista energialähteistä, olemme aina Euroopassa tienneet, että vapaaehtoiset toimet eivät ole toimineet ja tämän vuoksi sitova lainsäädäntö paljon tehokkaammin vie eteenpäin ympäristömuutosta ja investointeja vähäisen hiilen talouteen. Herra Eckertin kysymys kiinalaisista ja siitä, että he ovat saaneet ykkössijaan investoinneista. Aivan totta. Tämä ei ole pelkästään muuttanut investointimarkkinoita. Investoijat katsovat Kiinaan nyt paikkana, jonne investoida. Ja tämän lisäksi viisivuotissuunnitelman kautta ja kiitos merkittävän julkisen investoinnin yksityissektori näkee Kiinan uutena alhaisen hiilen markkinoina, ei Eurooppaa. Tämän vuoksi meidän täytyy osoittaa johtajuutta, ja kuten monet täällä ovat todenneetkin, tämä täytyy tehdä vahvojen tavoitteiden kautta, joihin liittyy myös hyvin vahva ETS, jolla saadaan niin hiilen hinta ylös kuin myös kannustimia, jotka vievät oikeaan suuntaan. Oikeaan suuntaan. Please. Thank you, Chair. Um, in relation... Kiitos. Eräs kysymys, joka esitti, joka koski lausunto, joka minä joka liittyy siihen, että mikä on hyväksi ilmastolle, on hyväksi terveydelle. Ja jos ottaa tämän nyt sataprosenttisesti, niin tietenkään aina ei ole näin, mutta mitä minä haluaisin sanoa oli se, että monet toimit, joihin täytyy ryhtyä ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja vähentämiseksi EU2 päästöjen vähentämiseksi hyödyntävät terve- ovat hyödyksi terveydelle. Tietyissä olosuhteissa näin on. Mutta jos me katsomme energiatehokkuutta ja sitä, että haluamme olla energiatehokkaampia, silloin pitää tarkastella huolellisesti sitä, mitkä ovat vaikutukset kansanterveydelle ja mikä on vaikutus esimerkiksi ilmatiivillä rakennuksella ja miten se voi vaikuttaa esimerkiksi hengityselinsairauksiin. Ja yritämme kuitenkin välttää viestin siitä, että tähän asti olemme sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen torjuminen planeetan hyväksi, ympäristön hyväksi, me olemme kuitenkin pyrkineet välittämään viestin siitä, että se voi myös edistää terveyttä ja saadaan uuden kestävän ympäristön, jossa vähennetään auton käyttöä, jossa on enemmän viheriöitä, Tämä kaikki ovat asioita, jotka saadaan lähestymällä vähähiilistä taloutta, jotka hyödyttävät meitä. Tarva Westman kysyi siitä, mitkä sektorit ovat kaikkein vahingollisimpia terveydelle. Komissio ei ole tarkastellut raporttia, jossa tämä oli, mutta kun minä en ole asiantuntija, en halua kommentoida asiaa, mutta haluaisin kuitenkin ottaa hänen yhteyttä erikseen. Ja kolmas kysymys, joka tuli oli se, mitkä maat hyötyisivät eniten siinä, että siirryttäisiin 30 prosentin tavoitteeseen. Ja raportit osoit, raportti osoittaa, että Saksa, Puola ja Ranska, Italia olisivat suurimpia hyötyjiä. Ja se johtuu siitä, että niissä on korkeampi väestö kuin ympäröivissä maissa, mutta nekin hyötyisivät enemmän tästä korkeasta, siis nämä ympäröivät maat hyötyisivät myös enemmän tästä korkeammasta prosentista. Raportissa myös ilmi, että sellaiset maat kuin Luxemburg, jossa on pieni väestö, todennäköisesti hyötyisivät. Kiitos. Thank you, uh, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Täällä esitettiin kysymys siitä, Johtako ETS päästöleikkauksiin vai ei. No, tämä on hyvin monimutkainen tutkimuksen alue. On vaikea erottaa menneisyydessä päästöjen leikkauksiin johtavat syyt. Näyttää siltä, että kyllä tämä menee nyt oikeaan suuntaan, mutta kokonaisvaikutus on varsin minimaalinen. Nettomäärä kokonaisjärjestelmässä lupien osalta. Se on korkea ja tällä hetkellä voidaan nähdä itse asiassa, että päästömäärät ovat kasvaneet. No, en tiedä, onko tässä tutkimuksessa, johon viitattiin aikaisemmin, otettu tämä huomioon. Päästö, leikkaukset itse asiassa tässä nämä saattaa näitä leikkauksia tulla ulkopuolella enemmän. Tämä on varsin marginaalista ETSssä. On uskottavia tutkimuksia, joissa sanotaan, että vuoteen 2017 mennessä vasta ruvetaan näkemään todellista päästöjen leikkausta. Tämän päivän hiilen hinta, no se on riippuvainen tulevaisuuden ilmastopolitiikan oletuksista. Nykyjärjestelmä ei täysin hyödynnä potentiaaliansa. Toinen kysymys, joka esitettiin täällä, liittyy Euroopan päästöjen luont päästöleikkausten luonteeseen verrattuna muihin maihin. Euroopan sitovat tavoitteet, ne ovat erittäin tärkeä väline, joka sillä on. Ja on huomattu, että nehän inspiroivat jo suoraan tai epäsuorasti muuallakin päästöihin. Lähestymistapa on erilainen kuin monissa muissa maissa joissa yritetään myös velvoitteisiin vastata. Euroopan unionin täytyy myös investoida tutkimukseenkin, eikä pelkästään näihin tavoitteisiin. On mielenkiintoisia tutkimuksia, eh, joissa sanot, kysytään, että tarvitaanko tutkimuksia vai eh, erilaisia tavoitteita, että saadaan uutta teknologiaa markkinoilla. Tässä tarvitaan niin push kuin pull-politiikkaakin. Kaikista tärkeintä ei itse asiassa ollutkaan tutkimusten mukaan tutkimus ja kehitys, vaan erilaiset tavoitteet markkinoille niin, että ähm, eri yritykset saavat sitten teknologiansa markkinoille. Tämä liittyy sitten paneelisesitykseen kysymykseen siitä, onko eri alojen tuleva teknologia, sementti, paperi ja niin edelleen milloin sitä tulee. Pitääkö odottaa 2020-2030, jolloin dramaattisesti yhtäkkiä tuleekin paljon teknologiaa markkinoille. Tämä liittyy tietysti kaupallistamiseen. Ilman mitään kannustinta tästä 2020-2030 mennessä kaupallistamiseen ei nähdä näitä teknologioita. Tämähän nähtiin jo ö, hiilen hinnan osaltakin, kun CCS yritettiin saada markkinoilla. Tässä ei ole ollut riittävästi kannustimia tuotteiden saamiseksi markkinoille. Sitten lopuksi vielä kansainväliset neuvottelut ja Kiinan viisivuotissuunnitelma. Kankuun oli ensimmäinen kerta, kun nämä vetomukset saatiin tehokkaaseen YK-keskusteluun. Tämä on askel eteenpäin, mutta se ei ole vielä riittävä. Tässä on oikein gigatonin kuilu vielä sanojen ja tekojen tarpeiden välillä. Tässä nyt keskustellaan, syvennetään tavoitteita, luodaan luottamusta, suljetaan tätä gigatonin kuilua. Kiinan kaltaiset maat ja EUn e kaltaiset alueet, kun ne nostavat kunnianhimoisia tavoitteitansa, niin silloin pikkuhiljaa saadaan tätä kuilua kurottua umpeen. Thank you. Kiitos. Minua pyydettiin tarttumaan näihin malleihin Ensinnäkin sanoisin, että mallit, joita minun Elistoni on käyttänyt, on erilainen kuin komission lähestymistapa. Me kuitenkin saamme pitkälti katsottuna samantyyppisiä tuloksia. En tiedä, mitkä ovat syyt näihin eroihin, mutta minusta se ei ole olennaisinta, koska mallit liittyvät siihen, mitä tapahtuisi, jos olisi pelkkiä huutokauppoja ja niin edelleen. Todellisuushan on, että me teemme jotakin. Reallokointi on olennainen asia. En halua ottaa esimerkiksi niitä lukuja, jotka herra Eget otti esille. Ja uskoakseni kysymys on siitä, että jos teräs ja muut teollisuudet uskovat, että ne tulevat kohtaamaan koko täyden hiilen hinnan, se tulee tietysti vähentämään kimokkeita, pyrkiä vähentämään hiiltä. Mitä tulee näihin rajojen sopeuttamiseen – toisaalta se on tietenkin pitäisi liittyä uudelleen allokointiin, toisaalta sitä pitäisi soveltaa ei pelkästään ensisijaisiin hyödykkeisiin, vaan myöskin pidemmällä ketjussa oleviin tuotteisiin, kuten autoihin. Mut, ja sitten meidän pitää pitää selvänä mielessä se, että, että se, että jokin asia pysy, saadaan pysähtymään helpoimmin, on se, että sanotaan, että pitää tehdä kaikkien osalta samalla hetkellä. Täytyy tarttua tiettyihin hyödykkeisiin, on tärkeää sanoa, että ensin pitää lähteä niistä liikkeelle, jotka ovat kaikkein alttiimpia. Jos tämä johtaa sitten siihen, että hiilen hinnat nousevat huomattavasti korkeammalle, niin se sitten johtuu siitä. Se voidaan pitää tänne eteenpäin. Ja mitä tulee näihin rajojen sopeuttamiseen ja uuden allokointiin, mutta näitä kustannuksia ei voida kompensoida, joita ole syntynyt. Täytyy tehdä valinta. Tämä on hyvin selvää VTOssa. On, jos me puhumme rajatoimista, jotka ovat VTOn mukaisia. Näistä on neuvoteltu pitkään VTOn kanssa, niin silloin yksi piirre niissä on se, että tämä yhdistelmä huutokaupat ja rajojen tasoittamisessa aiheuttaa myöskin tuloja. Ja se syötään kohti 30 prosenttia, ainakin sementin ja myöskin ehkä teräksen osalta lisää tuloja noin 100 miljardilla eurolla. Ja mitä tulee energiatehokkuuteen, radikaaleihin investointeihin, on, ovat asiat, joita varmasti on syytä pohtia. So, jetzt hat der Bas Aikut zwei Minuten. Äh, Se minuutti vielä Bas Aikutille. Ja luultavasti sanot vain kiitos, koska paljon muuhun ei aikaa jää. Ole hyvä. Thank you for the two minutes, chair. Kiitoksia puheenjohtaja näistä kahdesta minuutista. Tämä on hyvin pitkä, kiitos siis. No nyt itse asiassa haluaisin enemmän puhua siitä, mitä, mitä, mitä tästä eteenpäin toimitaan. Haluaisin todella kiittää kaikkia näistä esityksistä eritoten. Oli hyvä kuulla, missä tiedemaailmassa ollaan menossa, mutta oli hyvä kuulla myös kansalaisjärjestöjen, teollisuuden edustajien ja muiden näkemyksiä. On erittäin selvää, että mietinnössä loppujen lopuksi varmistamme sen, että kaikki otetaan huomioon ja saamme hyvän yhteisymmärryksen parlamenttina tämän ja enemmistön tämän taakse niin, että voidaan viedä eteenpäin tätä keskustelua, jota käydään myös neuvoston tasolla. Haluaisin myös kiittää paljon jäsenvaltioiden tason tiedoista, koska on hyvin tähdellistä tietää, mitkä jäsenvaltiot ovat eniten kärsineet, ketkä tarvitsevat, mitkä tarvitsevat tukea esimerkiksi kohesiopolitiikan kautta. Sama pätee teollisuuteen. Herra Eckert ilmaisi omat huolensa hyvin selvällä tavalla. Meidän täytyy varmistaa se, että meillä on oikea push and pull-politiikka tässä professori Krab oli myös oikeassa. Tässä tarvitaan hiilipolitiikkaa, teknologiapolitiikkaa, oikea tasapaino täytyy saada aikaiseksi. Meidän täytyy varmistaa se, että tämä toimii. Selväksi täytyy myös tehdä se, että vapaiden lupien, ihmisten lupien ja rajasopeutusmenetelmien kombinaatio ei ole hyvä asia viemään eteenpäin tätä and pull-politiikkaa. Kenties tähän voidaan tarkistusten kautta sitten puuttua. Rova Jordan ja minä julkis, julkaisemme tällä viikolla kaksi eri mietintöä, yksi Envistä, yksi ITRE-valiokunnasta ja sitten meillä on maaliskuu ja huhtikuu tarkistuksia ja kompromissitarkistuksia varten. ITRE-valiokunta 17. maaliskuunta järjestää siis teollisuusvaliokunta toisen kuulemistilaisuuden ja siellä kuullaan vielä lisäargumentointia. Ja tämän jälkeen sitten sitten toivottavasti ennen kesäkuun loppua voidaan äänestää niin, että ollaan ajoissa liikkeellä ennen Unkarin puheenjohtajuuskauden huippukokousta. Vielä kiitän teitä kaikkia ja annan puheenvuoron teille, hyvä puheenjohtaja. Minäkin kiitän seitsemää kutsuttua asiantuntijaa. Viimeiset kaksi tuntia tuottivat paljon uutta materiaalia meidän e, mietintöömme ja poliittisiin päätöksiin. Näyttää siltä, että 20 prosenttia ja business as usual skenaario vuoteen 2020 on parempi ja parlamentissa me meidän tulisi noudattaa tätä kunnianhimoista linjaa meidän täytyy varoa myöskin ähm, välineitä, mitä valitaan. Niistä täytyy keskustella, koska 2020 malli tarkoittaa äh, älykästä äh, ja, ja kestävää ja, ja mikä, älykästä menetelmää, eli näistä kuullaan myös teollisuusvaliokunnassa ja on katsottava, että valiokunnat ovat samalla linjalla ja saadaan sitten ähm, vahva tuki kannanot parlamentin kannalle. Meillä on 27 valtiota vastassa ja komissio. Kiitos eh, asiantuntijoille, kiitos edustajille ja kuulijoille. Kokous päättyy ja me jatkamme työtä eteenpäin.